Uh, good morning. I think we may as well uh, start uh, with the first... No niin, hyvät kollegat, aloitetaanpa ensimmäisestä mietinnöstä, eli naisköyhyyden kasvot Euroopan unionissa. Valitettavasti esittelijä Gabriela Zimmer ei ole paikalla tänään, mutta Thomas Mandel hoitaa tämän homman. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf äh, Gabi Zimmer erstmal... Äh, Pyytäisin, tällöin pahoillani Gabriela Simirin puolestaan ei pystynyt olemaan paikalla. Hän kiittää kaikkia, jotka ovat tarkistuksia jättäneet tähän lausuntoon. Se on osoitus myös siitä, että yhteistyö näiden valiokuntien välillä on vakaalla pohjalla. Sitten pitäisi muistuttaa siitä, että näiden valiokuntien välillä, FEM ja työllisyysvaliokunta, on sopimus saatu aikaan puheenjohtajien välillä. Se sisältää sen, että työllisyysvaliokunta keskittyy pelkästään köyhyyden yleisiin osatekijöihin ja sitten FEM-valiokunta keskittyy erityisesti tähän naisten köyhyyteen. Tämän sopimuksen perusteella viime koordinaattorinen kokouksessa – 43 tarkistusta on, niistä on todettu, että niitä ei voi ottaa käsiteltäväksi. Nyt Gabriel Zimmer pyytää vetämään pois ne tarkistukset, joille on näin käynyt, ja esittämään FEM-valiokunnassa siellä määräaikatarkistuksille on 9.12. Se yksinkertaistaisia asioita sihteeristö on jo tehnyt tästä asiasta ilmoituksen tai laatinut sellaisia jäsenille. Tässä ei ole kovin paljon kiistanalaisuuksia. Valiokunnassa oli suuri yksimielisyys tästä periaatteellisesta suunnasta köyhyyden torjunnassa, erityisesti lasten köyhyyden torjunnassa. Rova Zimmer tekee työtä tällä hetkellä kompromissitarkistusten kanssa. Ja hän yrittää nyt tämän päivän aikana kaikesta huolimatta saada varjoesittelijöille nämä kompromissitarkistukset. Hän yrittää saada aikaan sovun näistä kompromissitarkoituksista vielä tällä viikolla. äänestyslista pitäisi saada kolmas marraskuuta jäsenille ja äänestys olisi 9. marraskuuta. Esittelijälle ei sovi vain muutamat näistä tarkistuksista. 22 tarkistus, joka on sosiaalirahaston budjetin korottamista vastaan. Sitten 34, jossa, jossa, pitäisi, jossa sanotaan, pitäisi että lasten köyhyys pois tästä lausunnosta. 42, jossa puhutaan kolmesta eri eh, köyhyysindikaattorista 22, mitä halutaan ottaa pois. Ja sitten 51 tarkistus, jossa otetaan, tai pitäisi poistaa kohdan viisi positiivinen vaikutus pois. Näitähän, näitä tarkistuksia Ravatsimere ei voi tukea. Kolme muuta tarkistuksi. 52 Rova Maisnerilta. Siinä pitää yrittää ainakin toinen tai ensimmäinen osa, jossa puhutaan työmarkkinapolitiikasta siitä pitäisi, se pitäisi saada kompromissiin vietyä myöskin 55 ja 56. Lasten köyhyydestä siinäkin yritetään saada ne kompromistaristuksen piiriin jotta voitaisiin pitää yllä tämä tavoite lastenköyhyyden puolittamista vuoteen 2012 mennessä. Thank you. Um, miss... Kiitos. Rouva Maasner, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Harmittava Zimmer ei voi olla täällä tänään, mutta hänen nimissään tässä nyt kerrottiin asioita. No, olemme löysillä tasolla yhtä mieltä siitä, että naisten käyttö täytyy torjua. No kaikki tarkistukset ovatkin samansuuntaisia, muutama poikkeusta lukuun ottamatta, jotka tässä on mainittukin. Minun puoleltani oli nyt tämä hieman vaikeaa, koska silloin kun tehtiin tarkistuksia, me tienneet, ainakaan minä en ollut kuullut, ja minä olin keskustelusta mukana, että naissana ei pitäisi käyttää. Tiedän. Kun on tämä artikla 50, niin sen mukaan tehdä lausuntoa, lausunnosta, joka ei vielä olemassakaan. Se, että lasten köyhyys ei voi olla osa, se voi, ja nyt osoitetaan, että se kuitenkin voi olla, niin se varjoesittelijöiden hommaa tässä vähän vaikeuttaa saada tämä oikealle pohjalle. Kaksi oma tarkistuksina on sellaisia, joista olen ottanut vain sanan nainen pois ja sitten ne taas sopivat. Mutta tämä on tämä vähän outoa, kun kuitenkin kyse on naisten köyhyydestä, eli proseduuripuolelta tämä huomio. Muuten on tietysti täysin selvää, että kompromisseja täytyy yrittää löytää, koska monet tarkistukset käsittelevät samaa kohtaa. Minulle tarkistuksissani oli tärkeää ensinnäkin se, että ei pelkästään valiteta naisten köyhyyttä, vaan yritetään päästä eteenpäin positiivisesti löytää ratkaisuja. Ja minulle olisi tärkeää tarkistus 35, josta pitää lausua kompromissia. Saksassa on tärkeää, kun puhutaan yleisesti köyhyydestä, että tämä köyhyysloukku täytyy murtaa. En tiedä, onko muilla kielillä ja maissa samalla tavalla, mutta tämä köyhyyspiraali, kierre on tämä tärkeä sana. Että kun lapsi syntyy perheessä, jossa on köyhyyttä, jossa kukaan ei esimerkiksi ole töissä, näin on joka kymmenennessä kotitaloudessa näin, että ei päästä tästä pois. Se on tällainen kierre, joka täytyisi katkaista. Yleisesti olen nyt jänn, inno, tai odotan jännittyneesti näitä kompromissitarkistuksia ja sitten jatkokeskustelua myös. Thank you. Uh, miss... Kiitoksia, Estero Lopes. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ensinnäkin en usko, kuten on kollegani täällä, että olisi jotakin ongelmaa tarkistusten hyväksymisessä. Varmaankin kompromisseja kyllä löydetään. Epäilemättä näissä sisältö on vastaavanlainen ja olisi hyvä päästä sopimukseen yhtenäisestä tekstistä. Ennen kuin puuttu näihin tarkistuksiin, jotka ovat mielestäni kaikkein ristiriitaisempia, haluaisin ilmaista ihmettelyni koskien eh, ilmoitusta, jonka mukaan tiettyjä tarkistuksia ei voida ottaa käsiteltäväksi naisasioiden valiokunnassa. En haluaisi kyseenalaistaa puheenjohtajan pätevyyttä, mutta minun on sanottava, että en oikein ymmärrä, millä perusteella näin on tehty erityisesti koskien tarkistuksia 27, 30, 54, 59, 70 ja 70 niin Näissä tarkistuksissa puhutaan työoikeudesta, epäsäännöllisestä työsopimuksesta. Enkä ymmärrä, miksi tässä mainitaan erityisesti naiset. Tietenkin kun puhutaan naisista, niin eikö sitten muka voitaisi puhua työllisyydestä? Jos näin on, niin sitten koko tämä valiokunta voitaisiin lopettaa. Meidän on nyt kuitenkin hyväksyttävä puheenjohtajan päätös. Halusin vain ilmaista olevani eri mieltä. Sitten näistä tarkistuksista, jossa ne eniten kysymysmerkkejä, tai ainakin niissä mielestäni pitäisi päästä sopimukseen. Haluaisin puhua kohdasta 1.2, Euroopan sosiaalirahasto, Minusta olisi oikein hyvä, jos pääsisimme sopimukseen. Henkilökohtaisesti haluaisin puolustaa sitä, että lisättäisiin rahaston budjettia, kunhan vain tarkoituksena on lisätä kilpailukykyä ja työllistettävyyttä ja muita tämän tyyppisiä toimia, mutta ei niin, että sitä käytettäisiin sosiaaliturvan parantamiseen. Siihen on muita välineitä. En myöskään kannata tarkistusta 53, tarkistus 61, sitten ehkä käännöksen takia en oikein ymmärrä sen sisältöä, mutta uskon, että varmastikin pääsemme sopimukseen. Tämä on tärkeä mietintö ja olen vakuuttunut siitä, että voimme saada aikaan hyvän tekstin. Kiitoksia. Uh, Ennen kuin annan muita puheenvuoroja, haluan vain selventää tässä Kaikille esittelijöille on sanot, kerrottu eri valiokuntien eri toimivaltuuksista. Vahvistetun yhteistyön alla jokaisen valiokunnan pitää pitää kiinni omasta asiantuntija-alastaan, ja tämähän on työjärjestyksessäkin artiklassa 50. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että niiden täytyy yhdessä miettiä, mikä osa tekstistä on heidän toimivaltuutensa alla ja sopia tarvittavista menettelyistä. Ja tästä on sitten valiokuntien puheenjohtajien kesken esittäjä kuulle, esittelijöitä kuulen sovittu. Ja tämän vuoksi monet tarkistukset ovat sellaisia, että ne eivät sovi tähän. Olkaa hyvä. Juste sur ce point, Madame la Présidente. Tästä kohdasta puheenjohtaja, kiitoksia vain puheenvuorosta. Siis tästä, että esittelijät äh, ovat saaneet äh, kaikki tiedot äh, kunkin valiokunnan toimivaltuuksista. Minusta on aika ihmeellistä, että puheenjohtajamme on viitannut tähän, kun juuri työkokouksessa hän totesi, että vuoden, ensi vuoden yksi, yksi teema olisi tämä suosituimmuuslauseke, joka koskee juuri naisia. Toisin sanoen juuri tässä koordinaatiokokouksessa otimme periaatteellisesti kantaa kaikkea sitä vastaan, joka koskee näitä tarkistuksia, joissa on sana nainen. Ja toisaalta samassa työkokouksessa hyväksyttiin työteemaksi naisten tilanne, ottaen huomioon tämä suosituimmuuslauseke Euroopassa. Sama henkilö samassa työkokouksessa on nyt ottanut kahdella tavalla kantaa saman asian, joka tällaista tilannetta ei voida oikein selittää. Tästä asiasta halusin nyt välittömästi teidän puheenvuoron jälkeen käyttää puheenvuoron, mutta ehkä voin käyttää myös puheenvuoron tästä asiasta. Uh, Annan teille puheenvuoron uudestaan, kun olemme tuossa kohdassa, mutta halusin vielä selventää, että tässä on kysymys vahvistetusta yhteistyöstä. Sovinto tehtiin tässä. Yritän saada Rova Beresiltä vielä selvennyksen. Ja tämä seikka, jonka toitte esille, hän otti ottaisi koordinaattoreiden kokouksessa esille, mutta valitettavasti en itse päässyt edelliseen koordinaattoreiden kokoukseen, joten tiedä mitä siellä puhuttiin, mutta yritän tähän löytää selvennyksen. Mitä tähän mietintöön tulee, niin tässä on kysymys vahvistetusta yhteistyöstä ja tässä nyt on sovittu kahden valiokunnan puheenjohtajan kanssa asiasta. Ja naisen oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta, tasavertaiset mahdollisuudet, mukaan lukien työmarkkinamahdollisuudet ja kohtelu työpaikoilla. Tämä on selvästikin FEM-valiokunnan vastuulla. Tämän vuoksi päätettiin naisten valiokunnan puheenjohtajan ja meidän valiokuntamme puheenjohtajan kesken asiasta tällä tavalla. Sitten etenemme puhujalistalla Ensin Rova Moran Merci, madame. la Had you crossed off my list because uh, we thought... The... Niin, Uh, Anteeksi, otimme nimenne pois, koska luulimme, että työjärjestyspuheenvuoro oli teidän puheenvuoronne. Ah. Point of order from Mr. Serkis. Herra Serkis. Presidenta, yo quiero... Puheenjohtaja, minäkin haluaisin ilmaista ihmetykseni. Eikä se koske tätä päivää, vaan monia asioita tässä valiokunnassa. Täällä olemme jääneet vähän lapsipuolen asemaan verrattuna muihin valiokuntiin. Varmasti muilla valiokunnilla on sellaisia asioita käsiteltävänä, joihin me emme kuulu, mutta en oikein ymmärrä, miksi työllisyysasioiden valiokunnan toimivaltuudet, jotka ovat aivan selkeitä, mit, miksi niitä muut, komissi, muut valiokunnat pyrkivät kaappaamaan itselleen, jos puhutaan naisista tai vammaisista tai muista työmarkkina-asioita koskevat asiat kuuluvat tähän valiokuntaan, samoin sosiaalinen osallisuus. Haluaisin tähän lisäselvityksen, ei ainoastaan koskien tätä yksittäistapausta, vaan yleisesti ottaen. Olisi varmaankin tarpeen pohtia yleisemmin tätä asiaa. Ja lopuksi on aivan selvää, että artiklassa 5 puhutaan Eh, vahvistetusta yhteistyöstä valiokuntien kesken, mutta kukin pysyy lestissä. Kyllä minä voin ymmärtää tämän, mitä sanoitte, ja olen aivan yhtä mieltä kanssa. Minä aina miettinkin, miksi näin oikein on, mutta tämä täytyy ottaa puheenjohtajakokouksessa esille, joten kaikkien poliittisten ryhmien täytyy tämä tuossa instanssissa, instanssissa ottaa esille. Tämä on paras tapa edetä. Meillä ei ole enää äänestykseen kovinkaan pitkä aika, joten jos ei ole kysymys erittäin tärkeästä työjärjestyspuheenvuorosta, minun täytyy leikata kaikkien puheaikoja, jos tässä nyt menee liian pitkään. Madame la Présidente. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Ensimmäinen asia koskee sitä, että tämä toimintatapa, josta puhutte, pätee lainsäädäntömietintöihin, mutta emme ole nyt siinä vaiheessa. Me emme tienneet, ettei missään tapauksessa voinut laittaa sanaa nainen näihin tarkistuksiin. Nyt tarkistuksia on hylätty sillä perusteella, että tarkistuksessa oli sana nainen. Kuitenkin kyse on naisten köyhyydestä. Tämä, tämä on kyllä aika käsittämätöntä. Minä haluaisin seuraavaksi kiinnittää huomionne tarkistuksiin 27, 45 ja 54, joita ei ole otettu käsiteltäväksi juuri tällä perusteella. Minusta nämä kuuluvat juuri tämän valiokunnan toimivaltuuteen ja minä haluaisin, että käsittelisimme uudelleen tämän päätöksen, jonka mukaan niitä ei voida ottaa käsiteltäväksi. Sitten Rova Grynin ja omissa nimissäni haluaisin kiinnittää ne tarkistuksen 71 Siinä viitataan vähimmäistuloon, jota ei ole hyväksytty. Siis olkaapa varoillanne, Tarkistus 71. Emme ole yhtä mieltä. Sitten tästä sosiaalirahastosta. Täällä on kolme tarkistusta, 22, 23, 26, jossa annetaan ymmärtää, että me kannatamme sen budjetin pienentämistä. Tätä ei voida hyväksyä tällaisessa vastuumietinnössä ja ottaen huomioon sosiaalisen kohesion tavoitteemme. Sitten tarkistus 80. Siinä viitataan subsidiariteettiin, mitä tulee näiden tarkistusten käsiteltäväksi ottamista. Hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin pyytää äänestystä niin, että tietäisimme, ketkä täällä kannattavat sitä, että, että lähetämme takaisin äh, näissä asioiden valiokuntaan tarkistukset, joita ei ole voitu ottaa käsiteltäväksi. Mrs. Iotova, please. Rova Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En halua enempää kommentoida tätä aihetta. Minä olen vahvasti eri mieltä siitä, millä tavalla tämä asia on otettu tässä esille. Minä en ole yhtä mieltä tästä. Me puhumme köyhyydestä naisten keskuudessa Euroopan unionissa. Tämä on tämän asiakirhan aiheena. Meidän pitäisi, meillä pitäisi olla sellaisia aiheita, jotka voivat kulkea käsi kädessä. Te sanoitte, että meille on sanottu, että nämä valiokunnat tekisivät työtä tällä tavalla. Meidän olisi pitänyt varjoesittelijönä saada kirje tässä. No varjoesittelijät sanovat, että tätä ei ole saatu. Ja koordinaattorit aikaa sitten jo protestoivat asiaa ja minä kyllä tuen heitä tässä. Minun mielestäni se, mitä me nyt tässä toimimme, niin sehän on aivan järjetöntä. Jos me emme voi puhua naisista, niin tämä on aivan järjetöntä. Minä todella valittelen sitä, että esittelijä Zimmer ei ole paikalla, koska hän on sanonut, että täällä on useita tarkistuksia, joita hän ei voi hyväksyä. Ja sitten hän on tehnyt jotakin kompromissejakin. Minä en oikein ymmärrä. Sosialistit vastustavat tarkistusta 22. Tässä puhutaan Euroopan unionin talousarviosta ja sanotaan, että tarvitaan, sitten sanotaan, että ei tarvita rahoja, jota naisten köyhyyden torjumiseen. Tarkistukset 23-26, ne voitaisiin varmaan yhdistää kompromissiin. Siellä voitaisiin säännellä näitä kuluja. En tiedä, mitä mieltä nyt itse olette, kollegat, mutta minun mielestäni meidän pitäisi äänestää tästä ehdotuksesta, jonka kollegat tuossa teki jonkin aikaa sitten. Huolimatta näistä aikarajoista uskon, että meidän pitäisi viedä tätä vielä eteenpäin. Minä en hyväksy tällaista työskentelytapaa. Thank you, Mrs. Chair. Um, I think that the face of... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni <clears throat> naisten köyhyyden kasvot ovat, köyhyyden kasvot yleise, yleisemminkin on liikaa naisia kuin miehiä. Esimerkiksi naisia yksinhuoltajia. Suurin osa on tällaisia. Monia sitten täytyy käsitellä, jotka liittyvät tähän naisten eläkeoikeudet, pyrkimykset pitää naiset työelämässä, saada asianmukaiset lastenhoitoolosuhteet, minimitulo niille, jotka eivät voi tehdä työtä, tällaisia asioita. Olen jättänyt joitakin tarkistuksia tämä silmällä pitäen. No sitten tarkistuksen käsiteltäväksi otto. Joitakin tarkistuksia on tuomittu tässä suhteessa liian ankarasti niin, että ne eivät olisi työllisyysvaliokunnan toimivallassa. Mutta yhteinen tavoitteemme on tietysti koko parlamentissakin saada aikaan niin hyvä mietintö kuin mahdollista. Ja kun kuuntelee herra Sarkasia, joka sanoi, että työllisyysvaliokunta – sitä vaivaa aina päällekkäisyysasiat muiden valiokuntien kanssa. Hän on tietysti oikeassa, mutta ei sellaista valiokuntaa ole, joka niin paljon olisi siitä vaivattu asiasta kuin naisten oikeuksien valiokunta olen sillä koordinaattorina. Ja aika monet ihmiset tässä valiokunnassa ovat myös siellä naisten oikeuksien valiokunnassa. Tätä voisimme käyttää hyväksi. Mielelläni jättäisin aika moniakin tarkistuksista täällä uudelleen naisten oikeuksien valiokunnassa, jos ne siellä kerran pitää esittää. Jopa EPPltä on tullut monia hyviä asioita, jotka pitää olla mietinnössä. Äänestetäänkö niistä ja jätetäänkö ne sitten täällä vai näistä asioiden valiokunnassa, niin ei se oikeastaan ole väliä minulle, kunhan vain mietinnöstä tulee hyvä lopuksi. Ennen kuin herra Serkas saa puheenvuoron, niin minä sanon, että minä olen kyllä pitkälti yhtä mieltä teidän kanssanne tästä asiasta. Ei tässä ole kysymys pelkästään siitä, että minä olen tässä puheenjohtajana, mutta tuon tämän esille Rova Beresin kanssa. Hän on se, joka teki tämän päätöksen yhdessä FEM-valiokunnan puheenjohtajan ja esittelijän kanssa tarkistusten siitä, että niitä ei voida hyväksyä. Me emme nyt äänestä tästä, mutta otan tämän esille puheenjohtajien kanssa niin, että ennen äänestyksiä meillä on mahdollisuus uudelleen tarkastella näitä. Minä tupan olemaan yhtä mieltä teidän kanssanne tästä. Minä olen tästä teidän kanssanne yhtä mieltä, joten takaan kyllä, että otan tämän Roveresin kanssa esille vielä sen varmistamiseksi, että tarkistusten käsittely hyväksymistä vielä tarkastellaan uudelleen. Herra Serkas. Eh, no he pedido la palabra, pero ya que la tengo, estoy de acuerdo. En oikeastaan pyytynyt, pyytänyt puheenvuoroa, mutta nyt kun minulla puheenvuoro on, niin olen kyllä yhtä mieltä teidän kanssa, että tämä on aivan selvä asia ennen äänestystä. Tarvitsemme selvityksiä. Kiitoksia. Mr. Asaya, please. Mrs. Thank you, Mr. Chair. I'm very happy that you agreed to... Kiitoksia. Olen kovin tyytyväinen, että suostuitte ottamaan tämän asian esille koordinaattorin kokouksessa ja se, mitä nyt aiemme tehdä, kaikki saimme tämän sähköpostia. Minä olen yksi niistä, jotka ovat hämmästyneitä tästä tarkistusten erottelemisesta enkä löytänyt sitten mitään punaista lankaa, koska jätin kolme tarkistusta, jotka olivat hyvin samanlaisia hengeltään. Ja sitten kerrottiin, että yksi niistä vaan pitäisi esittää toisessa valiokunnassa. Olen jo vastannut tähän säkäpostiin ja sanoin, että okei, voin vetää yhden niistä pois, joka sen listalla oli. Mutta nyt tilanne, kun on tämä, niin mikä on neuvonen, mitä se nyt tehdä? Pitäisi lähettää sähköposti jälleen ja sanoa, että okei, perun poisvetämisen, niin mikä on aikataulu koordinaattorin kokoukselle? Miten tässä nyt pitäisi toimia? To uh, Ihan vastatakseni tähän. Kaikki tarkistukset, niitä tarkastellaan uudelleen. Ja mahdollisimman pian uh, kerromme teille, onko päätöstä muutettu koska tämä nyt on vain oikein toimia tällä näin. Niin monet ovat ottaneet tämän asian esille ja tietysti minusta tuntuu aivan samalta kuin teistäkin. Meidän täytyy tarkistella, tarkastella uudelleen joka ikistä tarkistusta ja miettiä, voidaanko joku näistä tarkistuksista ottaa työllisyysvaliokunnassa mukaan ja otamme yhteyttä ö, sitten mahdollisimman pian teihin kaikkiin kertaaksemme, onko tilanne muuttunut. Thomas Mann. Mach sehr kurz, äh, weil ich mich hyvin lyhyesti, koska olen iloinen siitä. Tämä menisi aivan, että me olemme samalla linjalla. Emme halua, että täytyy näin rajoitetusti tehdä työtä. Että käsite nainen on asia, jota käsiteltäisiin vain naisten oikeuksien valiokunnassa. Ajatellaan vaikka, jos haluamme kulttuuriteema. Kulttuurivaliokunnassa on niin, että emme voi käyttää nuorisosanaa, eh, vaikka kyse on nuorisotyöttömyydestä. Otin tämänkin asian siellä esille. 11.11. 11 on Saksassa karnevaaliajan alku, vasta kahden vuoden jälkeen. Mutta karnevaaliaika näyttää aikainen liian aikaisin. Tässä on vain yksi mahdollisuus, että tarkistuksia jätetään niin monessa valiokunnassa kuin mahdollista, vaikka meidät ammuttaisiinkin sitten alas. Kohdassa 50 kaikki on okei, okay. tiivistetty yhteistyö kaikki okei, okay, mutta olisi, on hyvä, kun puheenjohtaja sanoitte, että haluatte olla aktiivinen ja tämä surlinja on ihan selkeä. Tarvimme kirjallisen vastauksen. Uh, um, sen saatte. Varmistamme sen, että tämä otetaan esille. Rova Figueredo. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten kollega Kornelisenkin, minäkin olen nais, naisten oikeuksien valiokunnassa oman ryhmän koordinaattori ja olen myös tämän ryhmän, tämän valiokunnan jäsen. Joten tiedämme kyllä, miten tärkeä tämä aihe on. Tietystikin naisten oikeuksien valiokunnan täytyy antaa oma kantansa ja on erittäin tärkeää, että tässä on vahvistettua yhteistyötä. Naisten oikeuksien valiokunta ei yritä ja Tämä on Rova Paudenkin näkemys. Se ei ole sama, sillä ei ole sama kanta kuin meillä. Hän on myös naisten oikeuksien valiokunnan jäsen ja koordinaattorikin tietääkseni. En usko, että meidän tarkoituksenamme on tässä, tai kenenkään tarkoituksena on estää sitä, että työllisyysvaliokunta tekisi omaa työnsä tässä, tällä nimenomaisella alalla. Tämän asiakirjan tärkeimpänä sisältönä on nimenomaan naisten köyhyys. Ja tämähän liittyy myös oman työllisyysvaliokuntamme joustavuuteen. Meidän täytyy pystyä sopeutumaan tähän periaatteeseen. Ja tämän vuoksi olen yhtä mieltä siitä, että tähän otetaan mukaan ne ehdotukset, joita työllisyysvaliokunnan kollegat ovat esittäneet ja jos, jossa viitataan naisten köyhyysongelmaan. Tämä ei millään tavalla vaaranne naisten oikeuksien valiokunnan tekemää työtä. Ja sitten loppujen lopuksi se, joka nyt vie eteenpäin tätä mietintöä, niin toivottavasti on tarpeeksi järkevä, niin voidakseen, osatakseen hyväksyä kaikki eri ehdotukset ja välttääkseen tässä ristiriitaisuuksia. Uskon, että tämä olisi se kaikista oikein päätös tässä. koska Se olisi kaikista järkevintä ilman, että tässä nyt tulisi mitään valiokuntien välistä sotaa. Eihän se ole tässä tarkoituksena. Thank you, Edith Bauer, please. Kiitoksia sitten Edith Bauer. Thank you so much. Hmm. The situation is... Kiitoksia. Tilanne on vähän outo. Niiden asioiden osalta, jotka ovat päällekkäiset, valiokuntien toimivaltuuksissa. Siinä oli tapana käyttää tiivistettyä yhteistyötä. On totta, että tiivistetty yhteistyö ei aina menisi ilman ongelmia. Pääsisi niissä tapauksessa kuin nyt, kun ei voida tehdä eroa FEM- ja EMPL-valiokuntien toimivaltuuksien välillä. Mutta kuuden vuoden aikana en ole koskaan törmännyt sellaiseen käytäntöön, että yksi valiokunta päätti lähettää takaisin toisen valiokuntaan sen tarkistukset. Minusta näyttää, että tässä tapauksessa todellakin jakolinja on, miten tämän voisi ilmaista, hyvin joustava. Vähän kuin veteen piirretty viiva. Joten minusta näyttää, että tarvitaan enemmän hyvää tahtoa käsitellä tätä asiaa kuin että mieluummin kuin että tapellaan toistemme kanssa. No Kiitoksia. Muita puhujia ei enää ole tässä listalla. Sanoisin vain, että ah, olkaa. Rova Thank you, Jen. You forgot me. Kiitos puheenjohtaja, unohditte minut. Niin, haluaisin vain muutaman sanan sen sanoa, mutta ei tarkistuksesta mitään, olette varmaan iloinen siitä. Olen yllättynyt siitä, että täällä ei sanota mitään köyhyyden torjunnasta rakentamalla vahvaa taloutta. Työmarkkinat ovat olemassa vain osana vahvaa taloutta. Vahva talous vie vahvaan, vahvoihin työmarkkinoihin. Naiset eivät elä missään tyhjössä, vaan elämme ihan ja teemme työtä ihan tasan samassa maailmassa. Joten naisten köyhyyden torjumisessa, samoin kuin muidenkin köyhyyden torjumisessa, tärkeää on se, että varmistetaan, että työpaikkoja on, että talous jyllää ja että työpaikat ovat myös naisten ulottuvilla. Kun otetaan huomioon, että emme puhu siitä, millä tavalla me voimme torjua köyhyyttä, että sillä kaikista tavallisimmalla tavalla, niin sitten meidän täytyy miettiä, mitä tehdään köyhyydelle, joka johtuu työttömyydestä ja köy- kurjuudesta. Ja tässä minä sanoisin, että sanana on subsidiariteetti. Toimiin täytyy ryhtyä jäsenvaltioiden tasolla. Itse olen esittänyt tarkistuksen 22 ja itse ehdotan, että meidän ei pitäisi tässä vaiheessa lisätä Euroopan sosiaalirahaston varoja. Ei tietenkään pitäisi. Mistä nämä varat tulevat? Ne tulevat jäsenvaltioista, talousarvion lisäyksistä ja aivan kuten jo sanoinkin, uskon, että kaikista parasta olisi jättää nämä varat jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot toimivat jäsenvaltiotasolla, koska ne tietävät parhaiten, mitä kussakin maassa tapahtuu. Minä myös vastustan vahvasti tätä sanaa merkittävästi merkittävästi kasvatetaan sosiaalirahastovaroja. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Minun mielestäni tässä täysin irrottaudutaan todellisuudesta täällä salissa. Aina voidaan äänestää, että merkittävästi nostetaan jotain budjettikohtaa. Ainakin täytyy sanoa, että mitä tämä merkittävästi tarkoittaa summana. En minä halua mitään tällaista epämääräistä yleistä ö, hämärää käsitettä tänne. Näyttäisi siltä, että suurin osa elää aivan eri universumissa kuin itse elän. Haluaisin vielä mainita tarkistuksen 51, jolla itse asiassa poistetaan koko kohta 5. Ja tämäkin siltä pohjalta, että ei ole mitään todisteita siitä, että sosiaaliturva ja sosiaalipolitiikka antavat merkittävän panoksen taantuman vahvuuden ja pituuden lyhentämiselle. Saattaa olla, että tällä on tiettyjä vaikutuksia yksilöiden kärsimyksiin, mutta ei tällä ole, ei ole mitään todisteita siitä, että se vaikuttaa taantuman pituuteen tai sen vahvuuteen. Joten koko vitonen pitäisi poistaa. Näin. Kiitoksia. 9.11. työllisyysvaliokunnassa tämä hyväksytään, joten saatte vastauksen tällä viikolla kysymykseen näistä tarkistuksista. Mutta haluaisin vedota tässä vielä kaikkiin, että olisitte yhteydessä ryhmienne johtajiin niin, että tilanne saataisiin muutettua puheenjohtajakokouksessa, koska ryhmien puheenjohtajat ovat niitä, jotka puhuvat jokaisen valiokunnan val- toimivaltuuksista, yhteisistä valtuuksista ja minä otan tämän esille Rova Veresin kanssa ja toivoisin, että te ottaisitte tämän esille omien ryhmien ja puheenjohtajien kanssa. Tämä olisi erittäin hyvä asia. 9.11. siis me tämän valiokunnassamme hyväksymme. Back to you, Mr. Handel. Ja Herr Händel vielä. Ja ich kann nur so viel sagen, dass ich die Diskussion... Voin sanoa sen verran, että olen seurannut keskustelua tarkasti. Kaikki on kirjattu ylös ja kerron Rova Zimmerille keskustelusta niin, että hän voi ottaa sen huomioon jatkotyössään. Right, thank you very much for that. Hyvä, kiitoksia ja sitten seuraava kohta, kohta esityslistallamme, eli äänestys Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otosta. Tässä on useita eri kohtia. Äänestämme yhtenä blokkina, näin työryhmässä sovittiin, ja tietämäni mukaan mikään poliittinen ryhmä ei ole tätä vastustanut, joten olisi varmaan hyödyllistä, jos voisimme käyttää korttejamme, jos kaikilla nyt on äänestyskortti mukana. Kertokaapa minulle, jos sitä korttia ei ole mukana. Äänestämme kaikista näistä seitsemästä kohdasta. Äänestys alkaa. Still open. Äänestys on yhä auki. Uh, the vote is closed. Ja äänestys päättyy. 34 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Kiitoksia. Siirrymme sitten seuraavaan kohtaan, jos nyt sen täältä löydän jostain. Eli kohta 16. Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen. Esittelijä Rova Omen Räytten ei ole vielä paikalla, joten pidämme pikku sen Muutama minuutti. Odottelemme Rova Omen Räyttyniä. If you could take your seats again, I gather Mrs. is... Jos voisit ystävällisesti istuutua, Rova Omenreuten on paikalla, joten voisimme aloittaa tästä kohdasta nyt. Eli kohta 16 riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen. Jos voisitte ystävällisesti kaikki istuutua ja annan puheenvuoron Rova Omen Räyttinen, olkaa hyvä. Dank u zeer, eh, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, tässä nyt keskustelussa meillä on pohjana vihreä kirja. Vihreä kirja, joka perustuu direktiiviin, joka tällä hetkellä jumittaa neuvostossa, eli direktiivi liikkuvuudesta ja eri ehdoista eläkkeille ja eläkejärjestelmän kestävyydestä myös puhutaan tässä vihreässä kirjassa. Olen tehnyt yhteistyötä tässä sihteeristön kanssa ja samoin useiden eri asiantuntijoiden kanssa. Ja lähetään ensi viikolla. Toimitan kaikille tämän mietinnön sitten, kun se on käännetty, mutta yritin tässä nyt vastata useisiin eri kysymyksiin. Vastaus on vastaus, joka ei välttämättä ole mikään ratkaisu nykytilanteeseen, mutta se on vastaus, jolla reagoidaan nykytilanteeseen ja jossa myös tarkastellaan tulevaisuutta. Ja toivon puheenjohtaja, että kun tämä mietintö on valmis, niin voin myös tässä olla yhteydessä muiden ryhmien varjoesittelijöihin ja pystymme esittämään tarkistuksia tarpeen näin vaatiessa. Ja voimme esittää näkemyksen joka on johdonmukainen luonteeltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että minä esittelijänä yritän parhaani mukaan esittää tämän selvällä tavalla, ei sillä tavalla, että siinä on kompromissia kompromissin päällä. Tämä varmistaisi sen, että saamme johdonmukaisen vastauksen – eläkejärjestelmien tulevaisuuskysymykseen. Tämänhän me haluamme saada aikaiseksi. Ensimmäinen kysymys, johon vastaus täytyisi löytyä, on seuraava. Pitäisikö Euroopan unionin tehdä jotain eläkemääräysten osalta? Mielestäni tämä on erittäin tärkeää Euroopan kannalta, eritoten jos tarkastelen kasvu- ja vakaussopimusta – Jos eläkejärjestelmä on kestämättömällä pohjalla, niin tällä tulee tietysti olemaan kielteinen vaikutus jäsenvaltioiden talousarvioihin. Näin ollen tässä kontekstissa me tarvitsemme eurooppalaista vastausta. Hyvä puheenjohtaja, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Euroopan unionin pitäisi määrittää kaikki nämä säännöt, mutta meidän täytyy antaa neuvoja ohjeita siitä, miten tässä pitäisi mennä eteenpäin ja millä, miltä tämä pitäisi näyttää tulevaisuudessa. Erittäin selvää on se, että tässä meillä on käsissämme tällainen käänteinen pyramiidi. Meillä on yhä vähemmän ja vähemmän nuoria ihmisiä tässä suoriteperusteisessa järjestelmässä yhä harvempien nuorten ihmisten täytyy tukea yhä useampien vanhojen, vanhempien ihmisten eläkkeitä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka myöhemmin tulevat mukaan työmarkkinoille, he voivat maksaa vähemmän eläkejärjestelmään. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita todellinen eläkkeelle jäämisikä on alhaisempi kuin virallinen eläköitymisikä. Ja tästä heräkin kysymys sitten, pitäisikö meidän asettaa Euroopan laajuinen eläkeikä? Mutta täytyy huomata, että eri jäsenvaltioissa myös elinikäodotus, keskimääräinen elinikäodotus odotus on erilainen. Meidän täytyy luoda kestävä, turvallinen järjestelmä ja komissiokin sanoo, että me tarvitsemme asianmukaista asianmukaista eläkejärjestelmää ja me olemme aina sanoneet, että eläke pitäisi olla noin 60 prosenttia keskimääräisestä tulotasosta. Mutta en usko, että tämä on mikään kiven hakattu asia. Mitä Minuun tulee, niin minun mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi määritellä, mikä on asianmukainen eläketaso. Minä en ole sitä mieltä, että tämä pitäisi elä, eurooppalaisella tasolla asettaa. Asianmukainen eläke, sen pitäisi kattaa nämä kolme pilaria. Siis kestävät ja turvalliset eläkkeet. Mm. Meillä on useita jäsenvaltioita, joilla on ensimmäinen ja toinen pilari. Mutta jos tarkastellaan uusia jäsenvaltioita, niin tämä toinen pilari ei ole mikään todellinen toinen pilari. Olen nähnyt tästä useita esimerkkejä, kun, kun on tällainen ykkös- ja kakkospilarin järjestelmä, nämähän luotiin Maailmanpankin aikoihin ja näiden maiden rahoituksen kautta. Ja nämä maat nyt, joilla on nyt nämä pilarit 1A ja 1B, eikä pilareita 1 ja 2, niillä on ne ovat hankalassa tilanteessa, koska niillä on ensimmäisessä pilarissa jakojärjestelmä, eläke ja sitten toisessa pilarissa, missä yritetään säästää rahaa ja ongelmista on tullut niin iso, että tässä säästö, säästetty on pikemminkin niin, että on otettu pois jotain talousarviosta ja siirretty sitten tämä takaisin ykköspilariin ja tämä ei ollut tässä tarkoituksena ollenkaan joten täytyy miettiä, minkälainen ratkaisu tällaiseen ongelmaan voitaisiin löytää. Sitten on toisia jäsenvaltioita, joissa on hyvin toimiva ensimmäinen pilari. Ja sitten on rahastoja, joihin on miljardeja miljardeja taas säästetty kakkospilariin, mutta voidaan myös huomata, että kakkospilari horjuu paineen alla. Minkä vuoksi näin on? Sen vuoksi, että että arvopaperin markkinat eivät ole yhtä voitokkaita kuin mitä aikaisemmin oli ajateltu. Tämä oli ensimmäinen ongelma ja toinen ongelma on se, että suurempi osa väestöstä elää pitempään, joten eläkkeiden maksatusnäkymät asettavat myös paineita näille eläkerahastoille. Puheenjohtaja, minun mielestäni meidän täytyisi myös tähän jollakin tavalla puuttua. No niin, olemme tehneet tässä yhteistyötä nyt Ekon valiokunnan kanssa. Meidän täytyy tarkastella IORP-direktiivi ja tämä kuuluu Ekonin toimivaltuuksiin, mutta meillä on tässä tietty tarve ja meidän täytyy todeta, että turvallisuus, eläkkeiden turvallisuus sekä eläkerahastojen valvonta ja tiedän, että työmarkkinaosapuolet kenties eivät ole yhtä mieltä tästä, mutta näiden eläkerahastojen valvonta on tietyssä määrin välttämätöntä. Miksi näin on? Sen vuoksi, että ei voida sanoa, että tämän tyyppinen rahasto olisi jotain sellaista, johon vaikuttaisi pelkästään kansalliset markkinat, vaan tämä liittyy kokonaisuudessaan myös eurooppalaisiin markkinoihin. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että kun puhutaan eläkkeistä, nuoret ihmiset eivät ole mitenkään erityisen tavattoman kiinnostuneita itse eläkkeistä. He eivät oikein tiedäkään niistä paljon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tieto, tietoa täytyy antaa ja tätä varten tarvitaan tiettyjä rakenteita. No niin, tässä nyt oli lyhyt johdanto tähän ja toivoisin, että sen jälkeen kun työmarkkinaosapuolen edustajat ovat puhuneet tästä, niin voisi vielä kommentoida jotain. Uh, Kiitoksia sitten työmarkkinaosapuolet. Pari minuuttia per järjestö. Rebecca Smith Business Europeista ensin, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valikunnalle, että saimme mahdollisuuden tulla tänne ja kertoa näkemyksistämme vihreästä kirjasta. Business Europe viimeistelee vastausta vihreään kirjaan juuri, ja mielelläni lähetän tämän valiokunnan jäsenille pian vastauksemme, mutta vähän esimakua asioista vastauksessamme, kun tämä huomioon aikarajat tänään. Muutama kommentti kolmelta osa-alueelta. Reformitarve eläkejärjestelmissä jäsenvaltiotasolla, joihinkin toimiin on jo ryhdytty, mutta meillä on se tunne, että tarvitaan jatkotoimia jäsenvaltiossa, jotta voidaan varmistaa kestävyys eläkejärjestelmissä ja että EU pitäisi olla rohkaisemassa jäsenvaltiota tässä mielessä. Ja tietysti nämä ovat toimia, jotka ovat osa laajempia toimia, joilla pyritään julkista vettä vähentämään ja varmistaa julkisten rahoituksen kestävyys tulevaisuudessa. Toiseksi haluaisin kommentoida tarvetta työmarkkinoiden lisäreformiin tietysti työnantajina. Pidämme tätä tärkeänä ja haluamme näkökulmastamme, että ihmiset tekisivät työtä pidempään, olisivat työmarkkinoilla pidempään. Ja siinä täytyy työmarkkinoilla tehdä toimia, jotta yritykset voisivat luoda kasvua ja työpaikkoja, mutta myös, että työpaikkoja olisi tarjolla myös erityisesti iäkkäämmille työntekijöille. Sitten kommentoin tätä vihreän kirjan toista puolta, eli nämä yksityiset eläkejärjestelyt. No, reformiasia. Meille avainprioriteetti EUlle olisi, että, her, että se rohkaisee jäsenvaltioita sellaisiin toimiin, joilla eläkejärjestelmien kestävyys varmistetaan. On selvää, että jos politiikkaa ja ei muuteta jäsenvaltiotasolla, niin nykytason ylläpitäminen on epärealistista, kun elinajanojate pidenee. Uskomme, että ratkaisu tähän on varmistaa, että useimmat ihmiset ovat työmarkkinoilla ja että ihmisillä on pidemmät työurat. Olisin samaa mieltä sen kanssa, mitä esittelijä sanoi, että emme ole sitä mieltä, että EU pitäisi määritellä, mitä pidetään asianmukaisena tulotasona. Tämä pitää tehdä jäsenvaltiotasolla ja on tärkeää panna merkille, että että OECD viimekäiset luvut itse asiassa osoittivat, että pakolliset eläkkeet viime vuosina ovat tarjoitteet noin 70 prosenttia keskipalkasta ja 80 prosenttia ähm, niille, jotka ovat vähätuloisia tai pienipalkkaisia. Kuten sanoin aiemmin, uskomme, että EU pitäisi jatkaa jäsenvaltioiden tukemista niin kuin se on tehnyt viime kuukausina ja vuosina – julkisen vajeen asiassa julkisen velan pienentäminen on pitkällä aikavälillä erityisen tärkeä ja komissio on tehnyt ennustuksia tällä alueella. Ja siinä tulee esille, että eläkekulut keskimäärin EU-ssa kasvavat 4,75 prosenttia 2016 vuoteen mennessä ja odotetaan, että tässä joissakin maissa on jopa 7 prosenttia, joten reformitarvetta on julkisen velan suhteen myöskin. Sitten työmarkkinareformi, niin nyt olisi pidemmät työurat. OECD on myös saanut selville uskomme, että on normaalia ja luonnollista, että ihmiset pysyvät työmarkkinoilla pidempään. Toinen mahdollisuus on tietysti se, että olisi suuremmat eläkemaksut tai pienemmät eläkkeet niille, jotka tekevät työtä ja myös yrityksille. Ja uskomme, että tämä ei ole kestävä asianmukainen ratkaisu ja että eläkeajan nostaminen jäsenvaltioissa on paljon parempi ratkaisu. Jatkotoimia tietysti tarvitaan jäsenvaltioissa. Tämä on otettu esille. eläkeajan nostaminen on yksi asia että nämä va- reaaliset eläkeiän nostaminen on myöskin tärkeää. Tietysti kussakin jäsenvaltion kansallisessa kontekstissa se täytyy tehdä. Työnantajana tietymme, olemme sitä mieltä, että työmarkkinatoimet ovat olennaiset. 10 prosenttia on tällä hetkellä työttömyys EU-ssa suunnilleen. Ja erityisesti jakoperustaisella järjestelmän kestävyyden osalta tässä on tulossa paljon paineita. Uskomme, työmarkkinoilla täytyy olla mahdollisuuksia saada töitä, ja jos näin halutaan olevan, niin työmarkkinoiden täytyy toimia tehokkaasti ja olla tarpeeksi joustavia. On monia esimerkkejä joustavista eläkkeelle menojärjestelmistä, niin voi olla oma vaikutuksensa. Nyt haluaisin käsitellä työeläkkeitä kun, jos puhutaan direktiivistä, niin meidän mielestämme direktiivin uudistaminen on tällä hetkellä tarpeen. Kuitenkin rajat ylittävät tapaukset ovat edelleen aika vähäisiä, niin silti on nähty vaikutuksia selkeän, kun direktiivi tuli voimaan. Myöskin nähdään, että Euroopan unionin komissio tässä yhteydessä monessa yhteyksessä on kuultu, että suunnittelijadirektiivin uudelleenarviointia. Meillä mielestäni se ei ole tarpeen, kun otetaan huomioon, että organisaatiot ja toimielimet eivät ole vielä vastanneet vihreään paperiin. Pitäisi odottaa, mitkä vastaukset ovat ennen kuin mennään eteenpäin direktiivin uudistamisessa. Liikkuvuus tietenkin. Business Europe on samaa mieltä sitä, että on tärkeää parantaa liikkuvuutta työmarkkinoilla ja niin, se on tärkeää, jotta voidaan vastata globaalisiin haasteisiin ja turvata kasvu, talouskasvu EU-ssa. Tietysti työmarkkinoiden pitää olla dynaamiset. Kuitenkin meidän näkemyksestä kokemus osoittaa, että eläkkeiden siirtäminen on tärkeää liikkuville ihmisille. Ja vihreä kirja esittää joitakin ideoita siitä, että miten voidaan parantaa liikkuvuutta ihmisten keskuudessa koskien työeläkkeitä. Tällainen tracking-palvelu on, asioita on ehdotettu, se on aika kunnianhimoinen suunnitelman kotihoidon jäsenvaltioiden eri järjestelmät. Ehkä EU kuitenkin voisi antaa viitteitä siitä, miten voitaisiin päästä osalliseksi jäsenvaltioiden kansallista tracking-palvelusta, tracking service. Tietysti myös ehdotus Monteraportin pohjalta tällainen 28 järjestelmä työeläkkeelle. Meille on tärkeää, jos tähän ryhdytään välttää sellaista tilannetta, jossa 27 olevassa olevaa kansallisjärjestelmä heikentyisi ja paljon kysymyksiä on vielä siitä, miten tämä käytännössä toimisi, mutta olemme halukkaita tutkimaan tätä edelleen, että onko tarvetta tällaisia järjestelmiä, miten se saattaisi toimia. Tietysti työntekijät ovat sitoutuneita siihen, että ne tarjoavat riittävät työeläkkeet nykyisille ja tuleville työntekijöille. Ja tietysti työ, tällainen sitouttaminen on tärkeää myös sosiaalisesti meidän näkökulmastamme. Uskomme, että kehitys monipilaariseen järjestelmään sitä pitäisi nähdä positiivisena. Tietysti tasapaino eri pilarien välillä eläkejärjestelmässä on jäsenvaltioiden päätösvallassa, mutta eläketulojen lähteiden eriyttäminen on meidän mielestämme kestävyyden kannalta tärkeää ja tällainen jaettu vastuu yksilöiden, yritysten ja myös hallitusten välillä on tärkeää. Uskomme, että on vähän väärä dikotomia vihreässä paperissa, jossa painotetaan enemmän uusia sääntöjä rahastoiduille järjestelmille, kun on selvää, että riskejä on kaikissa pilareissa, erityisesti jos on suuri työllisy- työttömyystaso. Riskejä on myös jakaperusteisissa eläkejärjestelmissä, eikä sitä pitäisi unohtaa. E, e- muista erityistä asioista en halua käsitellä niitä yksityiskohtaisesti, koska aika ei ole, mutta joitakin muita osa-alueita, joista komissio ehdottaa lisäsääntelyä työeläkkeelle esimerkiksi lisää vakavaraisuusjärjestelmäsäännöt. Ne tällä hetkellä liittyvät vakuutusyhtiöihin ja meidän mielestämme eläkerahastot toimivat eri tavalla – ja sen vuoksi emme pidä sitä tarpeellisena idea, että tämä pitäisi olla yhtäläiset olosuhteet eri vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastoiden välillä, eläkeyhtiöiden välillä. Niin mielestäni ole validi argumentti, ja jos haluatte lisää yksityiskohtia tästä, niin voin käsitellä niitä asiaa siis myös yksityiskohtaisemmin. Haluaisin myös lopuksi esittää näkökohdan asiasta, jossa mielestäni EUlla voi olla suuri vaikutus, ja se on tiedon tiedottamisessa on selvää, että tietoa puuttuu ja hyvää tietoa puuttuu jäsenvaltiotasolla, jos ajatellaan, että valistetaan ja tiedotaan kansallisesti pelkästään eläkejärjestelmistä, vaan myös, että he ymmärtävät, mitä valinnanmahdollisuuksia järjestelmien sisällä on eläkeoikeuksista ja myöskin, että mitä, minkälaista eläkettä on odotettavissa sitten, kun eläkkeelle menee. Tietysti kun otetaan huomioon erila, eri erot jäsenvaltioiden järjestelmässä, niin tietysti täytyy hoitaa jäsenvaltion tasolla, mutta EUlla voi olla osa siinä, kun se rohkaisee jäsenvaltioita tiedottamaan työntekijöitä ja kansalaisiaan eläkejärjestelmistä. Ja tietysti tietoa pitäisi antaa yksinkertaisella tavalla, mutta on myös tärkeää, että tuetaan jäsenvaltioita siitä, että ne yrittävät selittää reformitarpeen kansalaisille. Kiitoksia. Mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin ja annan lisätietoja. Kiitos. Very much for that. Um... Kiitokset teille seuraavaksi herra Anki Luftel EAYstä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tätä valiokuntaa työmarkkinaosapuolten kutsumisesta tänne kertomaan kannoistaan ja erityisesti kiitän EAYn kutsumisesta, jota täällä itse edustan. En nyt halua mennä teknisiin yhteis- yksityiskohtiin koskee tätä komission teknistä ehdotusta, mutta haluaisin esittää joitakin huomioita ja täsmentää, että se mitä tänään täällä sanon, sen on vahvistanut EAY, koska meidän toimeenpaneva komiteamme, hallituksemme on hyväksynyt ne kohdat, joista täällä tänään puhun. Välitän päätöslauselmaamme tälle valiokunnalle, jos sitä toivotte. Ensimmäinen kohta, josta haluaisin puhua EAYn nimissä, koskee juuri tätä väestökehitystä koskevaa keskustelua. On totta, että, että usein kaikeksi onneksi väestö vanhenee. Tämä ei ole mikään uutinen kuitenkaan. Kyllähän me sen jo tiesimme, ja toisin kuin voisimme odottaa, jäsenvaltiot eivät ole odottaneet viime hetken asti eläkejärjestelmiensä uudistamiseksi. Kyllä uudistuksia on äh, pikkuhiljaa järjestelmällisesti tehty kaikissa maissa. Mutta väestön vanheneminen ja äh, suhteiden muutos se on asia, jota ei pidä liioitella. Ja on otettava huomioon myös toinen äh, tekijä, joka on aivan keskeinen, kun ajattelemme erityisesti jakojärjestelmiä ja se liittyy taloudelliseen huoltosuhteeseen, eli siihen, kuinka paljon miehiä, naisia, nuoria ja vähemmän nuoria ovat työ, on työssä, minkä laatuinen heidän laat, työnsä on ja minkä laatuinen heidän palkkansa on, koska tuo sosiaaliturvajärjestelmien ja eläketurvajärjestelmien rahoittaminen on hyvin pitkälti riippuvainen työstä ja työstä saadusta tuloista. Se varmistetaan sitä kautta. Tässä keskustelussa meidän prioriteettinamme on työn laatu ja palkan laatu, koska tämä on aivan ratkaiseva taloudellinen moottori tässä kysymyksessä. Samaan aikaan ei riitä, että sanotaan, että on tehtävä enemmän työtä ja pidemmän aikaa. Kyllähän ensinnäkin työtä pitäisi olla, ja tämä johtaakin kahdenkertaiseen vastuuseen. Vastuu, joka on tietenkin työnantajilla, koska kyllähän työllisyys on heidänkin vastuullaan, mutta myös jäsenvaltioilla on vastuu. Erityisesti kun ajatellaan niiden alueiden kehitys- ja suunnittelupolitiikkaa, jos ei ole liikennejärjestelmiä, asutusta, as, asuntoja, koulutusta, niin tietenkin tämä vaikuttaa työllisyyteen ja, ja työ, työn saatavuuteen. Ei meille ongelma ole niinkään siinä, että lykättäisiin eläkkeelle siirtymisen ikää. Mitä se tämä, tänä päivänä tarkoittaisikaan? Sehän tarkoittaisi sitä, että siirretään varoja eläkejärjestelmältä työttömyysjärjestelmään, mutta eihän se ole ratkaisu pitkällä aikavälillä ollenkaan. Mutta kun jos laitetaan lisää ihmisiä työttömyysjärjestelmiin. Tästä puhuttiin Barcelonan huippukokouksessa kymmenen vuotta sitten. Nyt olisi toimittava niin, että että todellinen eläkkeelle siirtymis ikä vastasi laillista eläkkeelle siirtymisen lisää ikää. Tämä on äärimmäisen tärkeä tekijä. Toinen asia, josta haluaisin lyhyesti puhua, liittyy lainsäädäntöön ja uuteen lainsäädäntöön. Euro, EAYlle. On aivan selvää, että EUlla ei ole toimivaltuuksia puuttua sosiaaliturva- ja eläketurvajärjestelmien lainsäädännöllisiin puitteisiin. Ei EUn pidä määrätä mitään ne eurooppalaista eläkeikää. EUn tehtävänä ei ole kertoa, miten maiden on järjestettävä, järjestettävä omat järjestelmänsä ja kuinka ne on rahoitettava. Tämä on aivan selvä asia. Mutta ammatillisissa, yksityisissä eläkejärjestelmissä Euroopan unionilla on toimivaltuuksia, ja se on osoittanut sen usean kertaan. Yksi ensimmäisestä kerrasta koski sitä, kun vuonna 1999 annettiin direktiivi koskien lisäeläkkeiden säilyttämistä, kun palkansaajat ja muut kuin palkansaajat siirtyvät muihin maihin Euroopan unionissa. Tässä direktiivissä vahvistettiin oikeuksien säilyttäminen, mutta siinä ei puhuta näiden niin sanottujen nukkuvien oikeuksien uudelleen arviointia. Me EAYssä kannatamme, että tätä direktiiviä parannettaisiin. Ensimmäinen askel on jo ete, otettu, mutta se ei vielä riitä. Edelleen direktiivi, jossa käsitellään, niin sehän on siis direktiivi 94-2008, joka koskee palkansaajien lisäeläkkeitä työntekijöiden maksukyvyttömyyden sattuessa artiklassa 8 vahvistetaan yksi periaate, mutta siinä ei vahvisteta velvoitteita taata kaikkia oikeuksia. Tässä oli Robin tapaus tuomioistuimessa, jossa ainoastaan 30 prosenttia oikeuksista taattiin. Myös tähän on tehtävä parannuksia ja olemme niitä jo pyytäneetkin. Olen yhtä mieltä siitä, että Business Europe olisi siis tämän yhteisön kanssa yhtä mieltä siitä, että on pyrittävä parantamaan tilannetta tämän toisen eläkejärjestelmän osalta. Sitten näin lyhyesti haluaisin kommentoida yksityisiä eläkejärjestelmiä. Vihreässä kirjassa esitetään melkein niin kuin tosiasiana, että eläkkeet tulevat laskemaan. Minulla ei ole mitään kristallipalloa enkä osaa lukea kahvinpurvia, mutta tiedän, että meidän mielestämme lisäeläkejärjestelmistä on nyt siirretty määriteltyihin järjestelmiin, joissa on työnantajan sitoumukset. Siitä on siirretty nyt eteenpäin yksin yksityishenkilöiden säästöihin perustuviin eläkejärjestelmiin. Eli kollektiivisesta vastuusta on siirretty nyt yksilön vastuuseen. Lisäksi nyt on siirretty rahoitusmarkkinoille ja hyväksytty siihen liittyvät riskit. Tietenkin jos tilanne kehittyy näin, niin siihen liittyy vaaroja, niin kuin nyt näemme. Siihen on vaara, siinä on vaara, joka liittyy tulevien eläkkeiden suuruuteen suuntaa voitaisiin muuttaakin. Kun ajatellaan näiden järjestelmien maksukykyä, niin olen yhtä mieltä Business Europein kanssa. Olen yhtä mieltä myös siitä, että vakavaraisuusjärjestelmät, joita sovelletaan vakuutusyhtiöihin ja pieniin riskeihin, lyhyen aikavälin riskeihin, eivät ole soveltuvia eläkejärjestelmiin, jotka ovat hyvin pitkän aikavälin riskejä. Ja tässä yhteydessä on ajateltava varotoimia, mutta ei varmastikaan pidä soveltaa niitä samoja sääntöjä, joita näihin järjestelmiin. Se johtaisi vain siihen, että maksuja olisi nostettava huomattavasti ja tämä jarruttaisi järjestelmiin liittymistä. En nyt halua kovin paljon pidempään tästä asiasta puhua, hyvä puheenjohtaja, mutta haluaisin vetää yhteen puheenvuoroni tähän keskeiseen asiaan, joka meillä on keskeinen ja joka koskee työn laatua, ei ainoastaan vanhenevien työntekijöiden työstä ole kysymys, vaan myös nuorten työstä. On, alussa meillä oli tämä huomio, josta olen yhtä mieltä. Nyt meillä on ristiriitainen tilanne, jossa yhä myöhemmin tullaan työmarkkinoille ja yhä aikaisemmin työmarkkinoille markkinoilta lähdetään. Minä olen Ranskasta kotoisin. Ranskassa sanotaan, että, että kynttilää poltetaan nyt kahdesta päästä. Ja uskonkin, että meidän on nyt tärkeää muuttaa suuntaa, kehityksen suuntaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, Anna. Kiitoksia. Ja sittenpä jouhevasti seuraavaksi Lilian Volotsinskis UEAPMesta. James. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että UE Apme on tänne kutsuttu kertomaan kantansa, kuten kaksi kollegaakin. Mekin olemme siinä vaiheessa, että omaa kantamme tässä työstämme valmiiksi ja toimitamme sen heti, kun se on valmis. Paljon on yhteneväisyyttä kahden edellisen kollegan Business Europeista ja EAYn kollegan kanssa. Me olemme sitä mieltä, että tämä eläkkeestä puhuva vihreä kirja tulee hyvän aikaan ja keskustelu niin eurooppalaisella kuin kansallisellakin tasolla tulee hyvin, hyvän aikaan, koska meillä on useita haasteita edessä. Meidän rahoitus- ja talouskriisi ja niin kuin mainittiin myös väestökriisi ja tarve parantaa eläkejärjestelmien kestävyyttä ja turvallisuutta. Rajoitan puheen puheenvuoroni niin nyt vihreän kirjan avainkohtiin, koska tässä varsin pitkässä asiakirjassa on muutamia erittäin tärkeitä kohtia. Ensin haluaisin johdanto kommenttina sanoa, että jäsenvaltioiden oikeutena pitäisi näiden eläkejärjestelmien puhu, pysyä. Meidän täytyy edelleen kunnioittaa subsidiariteettiperiaatetta, vaikka nähtäisiinkin tässä Euroopan unionille myös oma roolinsa eri tuotteen ohjaajan roolina ja hyvien käytänteiden vaihtamisen helpottajana jäsenvaltioiden välillä. Me todella olemme sitä mieltä, että Euroopan unionilla ei ole mitään roolia esimerkiksi eläkeiän ö, päättämisessä eurooppalaisella tasolla. Me olemme yhtä mieltä ja vahvasti tuemme monipilari lähestymistapaa, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä pitäisi jättää jäsenvaltioille päätös siitä, millä tavalla siirrytään kohti monipilarijärjestelmää, jos siirrytään kohti sitä. Sitten vahva yhteistyö sosiaalisen turvan komitean ja talouspolitiikan komitean välillä – meidän mielestämme on erittäin tärkeää saada aikaiseksi vahva yhteistyö näiden kahden komitean välille, koska asian, ja eläkkeiden asianmukaisen tason ja kestävyyden välillä on vahva linkki ja tämän vuoksi eläkkeiden kestävyys liittyy vahvasti myös julkistalouden kestävyyteen. Eritoten meillä on tässä kaksi hyvää välinettä. Ensimmäinen niistä on avoin koordinaation metodi, joka on käytössä ja se mielestämme on hyvä väline ja toiseksikin sitten vakaussopimus, jonka esittelijäkin mainitsi, ja tällä on keskeinen rooli tässä. Sitten eläkeikää ja kysymys siitä, että tehtäisiin enemmän työtä ja pitemmän pitempään oltaisiin työmarkkinoille vahvasti tätä tuemme, mutta kuten kollega EAYstäkin sanoi, on tärkeää korostaa, että samalla myös todellisen eläkeiän ja laillisen eläkeiän pitäisi kohdata. Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että ennen virallista eläkeikää ihmiset todellisuudessa eläköityvät. Ja jotta voitaisiin päästä tähän viralliseen eläkeikään, niin työmarkkinoita pitää uudistaa, niistä pitää tehdä joustavampia ja eritoten pitäisi hylätä nämä varhaiseläkejärjestelmät, joita on väärin käytetty useassa tapauksessa. Tämän vuoksi on todella tähdellistä antaa oikeita kannustimia yrityksille ja työntekijöille pysyä työmarkkinoilla. E, ei pelkästään luoda uusia työpaikkoja, vaan pitää myös vanhoja yllä. Sitten sopeutusmekanismi. Meidän pitäisi jälleen tässä soveltaa subsidiariteettiperiaatetta, joten Euroopan, unionilla pitäisi, Euroopan unionin tasolla pitäisi vain antaa tässä ohjausta ja neuvoja. Mitä tulee sitten tähän direktiiviin, me emme ole sitä mieltä, että sitä pitäisi tällä hetkellä uudelleen tarkastella. Pitäisi kuitenkin paremmin arvioida ja miettiä, mitkä ovat tämän direktiivin mahdolliset puutteet ja vasta sitten todella määritellä uusia asioita siihen. Mitä tulee eläkeoikeuksien liikkuvuuteen, me vahvasti tuemme sitä, että helpotetaan ja tuetaan työvoiman liikkuvuutta Euroopassa, koska meillä on haasteita, mutta lisäeläkeoikeuksien liikkuvuus rajat ylittävästi, niin kuin direktiivissä ehdotetaan, tämä ei ole vaihtoehto. Me haluaisimme keskittyä ennen kaikkea verotussääntöjen ja veroesteiden ratkaisemiseen. Sitten sponsorin maksukyvyttömyys tapaus, kuten kollegakin sanoi, niin UEAPME ei näe mitään tarvetta eläkerahastojen osalta lisämaksukyvyttövyyssääntöjen tekemiseksi. Sitten viimeiseksi vielä politiikan koordinointi ja informaatio. Informaatio edunsaajille me emme usko, että tässä pitäisi sääntöjä muuttaa, mutta tilaa on kyllä vielä tiedon laadun parantamiselle. Erintote tässä pitäisi käyttää selvää kieltä. Näin ei nyt ole. Joskus on äärimmäisen vaikea ymmärtää sitä tietoa, jota saa, kun sitä joskus saa. Ja sitten tästä politiikan koordinoinnista. Meidän mukaamme subsidiariteetin jälleen pitäisi tässä pysyä avainperiaatteena, kun keskustellaan eläkkeistä, ja eläkejärjestelmistä, mutta että mahdollinen eläkepolitiikan foorumi voisi olla erittäin hyödyllinen, eritoten jos se rakentuu olemassa olevien kokemusten pohjalle, eli eurooppalaisen eläkefoorumin pohjalle. Kiitoksia kovasti, että kuuntelitte minua. Kiitoksia. Sitten siirrymme seuraavaan puhujaan. Kollega Carlo Panietti Eurokaatesta. Chair, uh, we thank for uh, invitation. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kutsusta. Eurokaator on samaa mieltä tavoitteesta komission kanssa, jotta pitäisi pyrkiä kestäviin ja turvallisiin eläkejärjestelmiin. Ja myöskin ajatus, että rakennetaan eurooppalaiset puitteet eläkejärjestelmille. Huolimatta siitä, että kansalliset tilanteet ovat niin monimutkaiset – että olisi hyvin vaikea rakentaa tällaiset puitteet. Ehkäpä tarvitaan mieluummin kuin puitteet, niin voidaan laatia metodi niin, että voidaan sovit saada neuvoston komission parlamentin kantoja lähennettyä pointtina on, että huolimatta EUn pyrkimyksistä. Työttömyys 55-64-vuotiaiden keskuudessa on, työllisyys on siis heikkoa vielä näiden keskuudessa. Siis ennen kuin aloitetaan eläkeiän miettiminen – Pitäisi tehdä laajempi pohtaista työtä siitä, miten voidaan pidentää ihmisten työuria. Meidän tietojemme mukaan tilanne työvoiman osalta on sama se Eli toimihenkilöllä on usein enemmän koulutusta, joten heillä on työkulut ovat korkeammat, joten usein työnantajat yrittävät pysäyttää heidän uransa ja korvata nuoremmilla ihmisillä. Haluaisin myös painottaa ongelmaa, että on erityisongelma myös suku, puolivälisessä tasapainossa. Tässä on todellinen murtuma keskeytys naisille heidän urassaan 55-64-vuotiaana. Metodin pointti on se, miten ottaa mukaan kaikki osa-alueet, joilla pystytään näitä ongelmia ratkaista ennen kuin puhutaan eläkeiästä. On tärkeää, mitä kollegat ennen minua Business Europeista sanoi. Siitä, että, että mitä sanoisin tästä työmarkkinaongelmasta. Painotin metodia. EU ei voisi päättää. Ei pelkästään, että ei voisi päättää kansallisvaltioiden puolesta, jäsenvaltioiden puolesta. Mutta ei se voi myöskään päättää ilman kolmikantaneuvotteluja. Mielestäni EU-kanta eläkejärjestelmistä – siinä pitäisi ottaa huomioon metodi työmarkkinaa osapuolten välistä vuoropuhelusta. Siinä voitaisiin yhdistää EU-taso kansal- jäsenvaltiotaso tasoon ongelmanratkaisussa. Neuvottelut työmarkkinoista, kaikista ongelmista tehokkuuteen, käännön oppiminen, EU 2020-strategia, Yhteessä saattaa olla myös työaikadirektiivi, josta koko ajan keskustellaan. Koska työelämän lopussa olisi ehkä hyödyllistä, että olisi mahdollisuus siihen, että lyhennetään päivittäistä työaikaa ratkaisuna työurien pidentämiseen työssä. Kaksi viimeistä pointtia. Paperissamme on yksityiskohtaisempia vastauksia kysymyksiin tästä, mutta kaksi näkökohtaa vielä EU ei voisi päättää jäsenvaltioiden puolesta, mutta voisi, ehkä pitäisikin, tehdä mahdolliseksi eläkkeen siirtojen verovapauden. Tämä on tärkeää liikkuvuuden kannalta. Ja se on ylempien toimihenkilöiden kannalta erityisen tärkeää. Mutta sen tärkeys lisääntyy myös kun otetaan huomioon Euroopan kansalaiset ja muut kuin Euroopan kansalaiset, jotka ovat tulossa töihin EU. Thank you very much. And the final speaker for the social partners is Andrew. Kiitoksia. Seuraavaksi vielä Andreas Zimmerman, CEC European Managerista. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnalle mahdollisuudesta esitellä näkemyksemme täällä. Aloitan tässä hieman esittelemällä johdantoa toimihenkilöjohtajien osalta eläkejärjestelmässä, ensimmäisessä pilarijärjestelmässä näiden henkilöiden osuus on varsin alhainen. Tämä tarkoittaa sitä, että johtotaso vahvasti on riippuvainen ammatillisista ja yksityisistä eläkejärjestelyistä, jotta he saavat asianmukaiset eläketulot. Jotta päästään asianmukaiseen eläketulotavoitteeseen, eurooppalainen lainsäätäjä voi antaa oman panoksensa usealla eri tavalla. Ensinnäkin CEC saa on tuke, tuke sitä ajatusta, että koordinoidaan eläkejärjestelmäsuunnitelma politiikkaa yleisillä poliittisilla kriteereillä, kuten esimerkiksi asianmukaisuus ja kestävyys. Nämä ovat niitä kriteerejä, jotka ovat olleet jo usean vuoden ajan käytössä ja ne tunnetaan avoimesta koordinointimenettelystä. Me olemme myös tukeneet vahvasti sitä, että lisättäisiin nämä kaksi tavoitte, näihin kahteen tavoitteeseen vielä lisää ajatus turvallisuudesta, koska meillä on näitä ammattieläkejärjestelmiä ja me olemme sitä mieltä, että yksi kriteeri, jonka pitäisi ähm, työeläkkeet äh, erottaa yksityiseläkejärjestelmistä, niin on se, että työnantajalla ei ole tässä kestävyysriskiä asianmukaisuuden osalta olen yhtä mieltä sitä, mitä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet. Millainen asianmukaisen eläkkeen pitäisi olla, riittävän eläkkeen pitäisi olla, tämä pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätöksen varaan. On erittäin tärkeää, että asianmukaiset eläkkeet ovat yhdistynyt tulos vain näistä kolmesta pilarista, eikä pelkästään se, mitä tulee ensimmäisen pilarin järjestelmästä tuloksena. Euroopan unioni voi antaa myös merkittävän panoksensa rahoitusmääräysten ja yhteisten standardien osalta, kun valvotaan rahoituslaitoksia. Tässä on tärkeää panna merkille se, että erilaiset järjestelmät, niitä pitäisi kohdella myös yksilöidysti ja niin kauan kuin työeläkejärjestelmät ja yksityiseläkejärjestelmät, niillä ei ole sama ja niitä ei myöskään pitäisi kohdella ja säännellä samalla tavalla. Mikä tahansa yhdenmukaistaminen, joka menee pitemmälle kuin mistä aikaisemmin puhuin, on CEC European Managerin näkökulmasta katsottuna. Se on niin tarpeetonta kuin myöskin sellaista, että emme siihen suhtautuisi tyytyväisenä. Pikemminkin eurooppalainen lähestymistapa eläkejärjestelmään voi perustua mielestämme kahteen asiaan. Ensinnäkin toivomme, että tunnustetaan ja kunnioitetaan sitä kasvavaa kirjoa, jota meillä on jäsenvaltioissa eläkekentällä. Tämä kirjo, jota meillä on, on myös tulosta jäsenvaltioiden oikeudesta eläke, toimivaltuuksista eläkejärjestelmäkentällä. Tätähän korostetaan myös vihreässä kirjassa ja olemme, no, olemme hyvin iloisia tästä selvennyksestä. Toiseksikin toivomme myös, että eurooppalainen lainsäätäjä ottaa asianmukaisesti huomioon työelämä, työeläkejärjestelmän eroon verrattuna yksityisiin eläkejärjestelmiin, koska mielestämme tämä ei ole pelkkää retoriikkaa, vaan nämä ovat kaksi pilaria, joilla molemmilla on omat erityiset vahvat ja heikot piirteensä ja tämän vuoksi yhdenmukaistamisella ei pitkällä aikavälillä pitäisi pyrkiä ensimmäisen, toisen ja kolmen pilarin sulauttamiseen, koska tämä olisi kaiken kattavien turvallisuus- ja kestävyystavoitteiden tavoitteita vaarantavaa. Haluan vielä selventää sitä, mitä juuri tuossa totesin, antamalla teille kaksi esimerkkiä. Seikkoja, joihin usein puututaan, eli eläkeoikeuksien saatavuus ja eläkeyhteyksien siirrettävyys. Tässä on aivan legitiimiä, jos Euroopan unioni haluaa rohkaista jäsenvaltioita poistamaan tai alentamaan turhan korkeita esteitä liikkuvuudelle, mutta en usko, että, emme usko, että näitä esteitä voi täysin vähentää tai poistaa ilman, että puututaan, vaarannetaan vahvasti työeläkejärjestelmän sisältöä. Sitten lopuksi vielä rahoitusvalvonta, eritoten vakavaraisuusmääräykset. Me toivomme, että Euroopan unioni hyvin syvällisesti tarkastelisi yhtäältä niitä riskejä, joita työeläkejärjestelmillä ja toisaalta yksityisillä eläkejärjestelmillä on. Ja sitten löydettäisiin joustavia ratkaisuja, joustavia sääntelyratkaisuja, mutta ei yhdenmukaisia standardeja kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli äärimmäisen hyödyllistä ja palaamme teidän kaikkien kommentteihin vielä sen jälkeen, kun jäsenet ovat antaneet omat kommenttinsa ja esittäneet kysymyksiä. Herra Sergas ja sen jälkeen Elisabeth Moran. Presidenta Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia ystäviämme, jotka ovat tulleet tänne selvittämään omia kantojaan tässä näin tärkeässä keskustelussa. Haluaisin esittää asiasta huomiota. Minä olen ollut jo lukuisia vuosia tekemisessä tämän asian kanssa omassa maassani ja olen myös tarkkaillut tilannetta muissa Euroopan maissa. Mutta haluaisin pohtia sitä, mikä on Euroopan rooli. Näin, tästähän esittelijämmekin aloitti. Minä olen vakuuttunut siitä, että EUn rooli on keskeinen tässä keskustelussa. Olen myös vakuuttunut siitä, että EUlta puuttuu välineitä niin, että tässä keskustelussa voitaisiin saavuttaa se va- vastuun taso, jota tarvitaan, mutta olisi aika vaikeaa, että tätä keskustelua käytet, käytäisiin menestyksekkäästi kaikissa jäsenvaltioissa. EU voi tuoda lisäarvoa, voi tuoda rauhallisuutta tähän keskusteluun. Monissa maissa me ollaan tekemässä eläkejärjestelmien uudistuksia, joissa keskitytään usein lyhyen aikaväliin poliittiseen taisteluun. EU voisi tuoda kaukonäköisyyttä niin, että ei ajateltaisi seuraavia vaaleja, vaan seuraavia sukupolvia. Euroopan unionin johdolla voidaan käydä paljon rauhallisempaa keskustelua asiasta. Jäsenvaltiossa ollaan ehkä liikaa riippuvaisia suhdanteista. EU voi auttaa vaihtamaan kokemuksia niin, että ei yksin jouduta pohtimaan näitä ongelmia EU voi tuoda myös rationaalisuutta tähän. EUlla on pitkä eläkejärjestelmän historia, joten ensimmäinen panokseni tähän keskusteluun olisi se, että kun puhumme eläkkeisiin liittyvistä ongelmista, on pidettävä kiinni on varattava sitä, mitä ongelmia meillä olisi, jos ei olisi näitä järjestelmiä, tai, tai mihin ongelmiin päädymme, mikäli tuhoamme olemassa olevat eläkejärjestelmät tai heikennämme niitä. Eläkkeet muodostettiin ja luotiin siksi, koska meillä oli valtavia ongelmia. Ei niitä mistään oikusta luotu, vaan ne luotiin siksi, koska oli miljoonia vanhuksia, sairaita, vammaisia, jotka ilman äh, tällaisia solidaarisia järjestelmiä olisivat äh, kuolleet täysin epäinhimillisissä olosuhteissa. Jos nyt tuhotaan julkiset järjestelmät, palataan tilanteeseen, joka oli voimassa ennen näitä järjestelmiä. Meidän on siis käytävä nyt keskustelua kylmäpäisesti ja muistettava, että meillä on keskeinen väline käytössämme. Meillä on EU-käytössämme, kuten Riia sanoi, kysymys on budjeteista tietenkin. Kysymys on budjeteistakin, mutta kysymys on kestävyydestä ja valuutasta. Se on tärkeää taloudelle. Kysymys on myös koko yhteiskunnastamme. Yhteiskunta, joka ei kunnioita vanhuksiaan, vammaisiaan, orpojaan ja muita, ei ole ihmisarvoinen yhteiskunta. Meillä on poliittisia tavoitteita, joissa eläkejärjestelmällä on keskeinen rooli kansalaisten ihmisarvon takia. Puhumme nyt taloudesta, tarvitaan uudistuksia, mutta ei pidä unohtaa perustajia, jona on tämä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja yhteiskunta. Meidän pitäisi ehkä vähän tiukemmin katsoa, ketkä tähän operaatioon liittyvät. Ei, tähän, ei tänne tarvita mitään lihamestareita, vaan kirurgeja. Meitä järkyttää, kun puhutaan tästä väestökehityksestä, koska se tarkoittaa, että tarvitaan lisää rahaa eläkkeitä varten. Jos 50 vuoden jälkeen vannuksen puolet enemmän tarvitaan puolet lisää rahaa tai kaksi kertaa enemmän lisää rahaa, e, jos EU vanhenee, on sijoitettava enemmän varoja vanhuksille tai sitten on tyydyttävä siihen, että vanhusten on edettävä vähemmällä varoilla kuin nykypäivänä. Mikäli EU vanhenee, meidän ei pidä järkyttyä siitä, että meidän on kulutettava lisää varoja tätä varten, vaan meidän on kuviteltava uusia tulolähteitä. Eihän voi olla niin, että jos laivassa on paljon lastia, ajatellaan, että laiva palastetaan heittämällä laidan yli vanhukset, sairaat, vammaiset ja orvot. Meidän on rakennettava suurempi laiva – Täällä puhutaan aina, kuinka voitaisiin leikata kuluja eläkejärjestelmistä. Miksi emme käyttäisi puole, puolta ponnistuksista siitä, että kuinka saadaan lisää tuloja? Siis hieman rauhallisuutta, hieman rationaalisuutta niin, että ei tuhota keskeisiä tekijöitä, joille eurooppalainen solidaarisuus perustuu. Kaikkien asiantuntijoiden asiakirjoissa käy selväksi, että tarvitsemme lisää ihmisiä työmarkkinoille. Väestökriisi edellyttää sitä, että naisille on annettava mahdollisuus, ei ainoastaan siksi, että se on heidän oikeutensa, vaan myös siksi, että tarvitsemme heitä. Ja myös yli 50-vuotiaille työntekijöille, koska ei ainoastaan siksi, että se on heidän oikeutensa, vaan siksi, että tarvitsemme heitä. Sitten maahanmuuttajat, ei vain siksi, että he ovat ihmisiä, vaan myös siksi, että tarvitsemme heidän työpanostaan heidät saatava töihin. Hyvät kollegat, kun puhumme naisista, kun puhumme vanhenevista työntekijöistä ja maahanmuuttajista, meidän pitää muistaa se, että tarvitsemme heitä, jotta voimme säilyttää eläkejärjestelmää. Kun puhumme työpäivän pituudesta, kuinka vanhemmat tai naiset voivat tulla työmarkkinoille, jos työajat ovat aivan rajoittamattomia. Kuinka näitä muitakaan saadaan töihin, mikäli meidän työtapamme eivät sovi yhteen perheiden kanssa. Kuinka saamme maahanmuuttajat työmarkkinoille, jos kiellämme heiltä oikeuden sosiaaliturvaan? Joten oteta, ollaanpa vähän johdonmukaisia. Meillä on hyvin moni, monimutkaisia välineitä käytössämme. Sosiaaliturvajärjestelmä on hyvin kehittynyt järjestelmä. Jotkut pyytävät nyt liian yksinkertaisia reseptejä tähän ongelmaan. Hyvät kollegat, tämä on tärkeä asia. Minä uskon vakaasti esittelemme työhön. Tämä on mahdollisuus Euroopan parlamentille käsitellä näistä kaikista ongelmista, näitä kaikkia ongelmia kaikista näkökulmista. Ei tässä ole pelkästään tilinpitoa ja varoja koskevia ongelmia, tässä on paljon muitakin ongelmia. Mrs. Moran, by Mrs. Rova Maron ja sen jälkeen edustaja Karneros. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais d'abord euh, adresser mes... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Rova Omenreitteniä, joka on työstänyt näitä asioita jo vuosikausia tässä parlamentissa. Hän tuntee asian hyvin ja hän on tuonut tietoisuutemme omaa tietotaisonsa ja myös painotuksensa. Me tarvitsemme kaikki näitä, kun käsittelemme tätä asiaa. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, jotka ovat antaneet käyttämään analyysinsä. Juuri näin voimme edistyä, kun kuuntelemme erilaisia kannanottoja ja erilaisia analyysejä työmarkkinajärjestöjen, Business Europein muiden osapuolten välille. Tarvitsemme tätä moninaisuutta, että voisimme päästä eteenpäin. Olen Alejandro Serkasen kanssa yhtä mieltä, kun hän sanoo, että tätä, tästä ongelmasta ei voida tehdä mitään lyhytnäköistä poliittista taistelua. Näen kyllä, mitä nyt tapahtuu Ranskassa. Ja uskon, että vaikka olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että eläkejärjestelmiä on uudistettava kestävällä tavalla – ennakoivalla tavalla niin, että järjestelmä kestäisi tulevaisuudessakin. On kuitenkin hullua ajatella, että näin vakavaa ja syvällistä asiaa voitaisiin käyttää pikkupoliittikointiin. Jos EU voi jotakin tuoda tähän, niin se voi auttaa juuri vertailemaan eri järjestelmiä ja nostamalla keskustelun 27 jäsenvaltion tasolla, koska näin ainakin päästään eroon näistä suhdanteisiin liittyvistä ongelmista. Ria Omenraittenin mietintö on tässä suhteessa hyvin kiinnostavaa. Que nous sommes là devant un débat, euh, qui... Sanoin, että tämä keskustelu koskettelee nyt filosofiaa ja taloutta, mutta myös yhteiskuntamme syvällisiä muutoksia. Filosofiammehan perustuu solidaarisuudelle. Eläkejärjestelmät perustuvat solidaariselle näkemykselle siitä, mitä sukupolvet voivat, miten sukupolvet voivat toisiaan tukea mukaan lukien ne seuraukset taloudelle, joita siitä tulee. Taloudesta on todettava, että ei voida tyytyä siihen, että nuoret tulevat hyvin myöhään työmarkkinoille ja samaan aikaan lähdetään eläkkeelle yhä aikaisemmin. Olemme nyt liikaa lyhentäneet työaikaa, eli yksilöiden panosta yhteiskuntien haurauteen. Thomas Mann on tehnyt paljon työtä näiden asioiden parassa vanhem, vanhenevien työntekijöiden työn parissa. Emme voi erottaa vanhenevien työntekijöiden työssäkäymistä er-, eläkekysymyksestä. Tässä taloudellisessa tilanteessa meidän on muistettava, että olemme nyt talouskriisissä. Tähän liittyy budjetisointiongelmat. Kunkin jäsenvaltion budjettiongelmat tuovat oman leimansa tapaamme käsitellä tätä eläkeongelmaa. Meidän pitäisi nyt mennä olennaisiin kysymyksiin, pitää kiinni solidaarisuudesta, kuitenkin niin, että otamme huomioon eri sukupolvien tekemän työn ja sen, kuinka monenlaisia eläkejärjestelmiä voi olla. Ria veti erittäin hyvin yhteen tilanteen näissä viidessä kohdassa on varmistettava asialliset tulot, jotka jäsenvaltiot vahvistavat. On helpotettava työelämää ja työelämän ja eläkkeelle siirtymisen nimeltämistä. Sitten on poistettava esteet työltä eri jäsenvaltiossa. Työttömyys on todellinen ongelma ja se rasittaa eläkejärjestelmiä. Sitten olisi tietenkin se, sel, pelastettava eläkejärjestelmä talouskriisin keskellä toimittava avoimemmin ja niin, että tästä solidaarisesta järjestelmästä kaikki voivat saada kunnolliset tulot eläkkeellään. Elinien piteneminen edellyttää tätä, mutta talouskriisi aiheuttaa sen, että meidän on käytettävä enemmän mielikuvituksetamme ja eri lailla toimittava solidaarisesti eläkejärjestelmien kanssa. Ei varmaankaan ole niin, että tarvitaan yksi yhteinen järjestelmä, vaan niitä voi olla monenlaisia. Haluamme, että työntekijät olisivat liikkuvia, rohkaisemme työntekijöitä liikkuvuuteen. Tämä edellyttää myös niiden tekijöiden huomioon ottamista. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitokset teille. Edustaja Kaneiras ja sen jälkeen edustaja Mann. Um, I welcome this chance of... Kiitoksia. Olen iloinen tästä mahdollisuudesta käydä keskustelua työmarkkinaosapuolten kanssa tästä tärkeästä aiheesta. Minulla on kolme kysymystä teille. Ensinnäkin, kun olen kuunnellut teidän esityksiänne mietiskelen nyt sitä, miten pitkälti työnantajat ja AY-liike ovat unohtaneet keskinäisen vuoropuhelun. Näyttää siltä, että niiden kannat ovat vielä varsin kaukana toisistaan. Toiseksi ja kolmanneksikin sitten puhuisin eläkeiästä. Kaikki ovat täällä maininneet tämän asian. Olen yhtä mieltä siitä, että on täysin välttämätöntä tehdä jotain asian osalta. Olen kuitenkin yllättynyt siitä, että aina kysymys on eläkeiän nostamisesta. Kukaan ei näyttäisi miettivän mahdollisuutta määritellä työvuosien määrää, joka työntekijöille täytyy kertyä. Tämä olisi paljon oikeutetumpaa myös niille ihmisille, joilla on alhaisempi koulutustaso ja fyysisesti kovempi työ ja jotka menevät työmarkkinoille paljon aikaisemmin kuin yliopistokoulutuksen saaneet henkilöt. Tässä saattaa olla jopa 10-15 vuoden ero, joten jos määriteltäisiin eh, eläkkeelle saamisen ehtona myös työvuosien määrä, eh, mietin, että miksi tätä ei oikein oteta huomioon. Kuitenkin, miten tämä nyt sitten järjestetäänkin, niin aina tähän täytyy myös liittyä ehdoton ikäsyrjinnän torjunta. Olen yllättynyt siitä, että kukaan ei ole tätäkään maininnut. On niin paljon ihmisiä, yli, 45-vuotiaita ihmisiä, jotka eivät saa työtä, koska työnantajat ovat sitä mieltä, että he eivät ole tuottavia henkilöitä ja liian usein sairaana. Olen lukenut tutkimuksen, joka osoitti, että 80 prosenttia työnantajista ei mielellään ottaisi ketään yli 40-vuotiasta työhön, joten yli 40-vuotias on jo vanhempi ikääntynyt työntekijä. Miksi Euroopan unioni sitten ponnistelee niin kovasti vain keskittyen eläkeiän nostamiseen sen sijaan, että se käyttäisi keskustelua vipuvoimaansa tässä varmistaakseen sen, että jäsenvaltiot ja työnantajat toimivat niin, että ne, joilla on tiukempi, kovempi työ, he, heidän työvuodensa otettaisiin huomioon ja myös taisteltaisiin ykäsyrjintää vastaan tässä, jos emme halua löytää sellaisessa tilanteessa, jossa eläkeikä on korkeampi, mutta ihmisiä ei ole töissä niin paljon, niin meidän täytyy toimia tässä, koska muuten me, meillä vaan nousee työttömien määrä eikä työssä olevien määrä. Ja jälleen kerran sitten jäsenvaltiot tulevat käyttämään eläkerahoja työttömyyskorvauksiin. Seuraavaksi herra Mann ja sitten Rova Harkin. Ähm, ich hatte ja einen Bericht. Kiitos, minulla oli mietintö sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, joka sai suuren enemmistön. Koska otin mukaan kollegoiden ehdotukset myös. Mielestäni meillä on yhdessä tässä hyvä tie ja mini-täysistunnossa Brysselissä käsittelemme tätä teemaa vielä ja äänestämme siitä mietinnöstä. Mielestäni se oli hyvä pohja. Tarvitaan kunnioitusta nuorten ja vanhojen välillä on viitattu siihen tähän ikäsyrjintään, jota on olemassa, jota ei voida enää hyväksyä. Tässä näyttää jotain liikkuvan. on kirjoitettu, että näyttää nuorisokultin, lop, nuorisokultin juhliminen näyttää olevan loppumassa, ja se on hyvä asia voitaisiin saavuttaa se, että myös ikääntyvät voivat tehdä työtä erityisesti ammattitaitoisessa työntekijässä. Ei ole vaihtoehtoja sille suurelle kokemukselle ja suurelle ammattitaidolle, jota vanhemmilla on, ja heitä tarvitaan. Ja tässä viesti pk-yrityksille, jotka ovat sopeutuneet tilanteeseen paljon paremmin ja ovat sanoneet, että haluamme ikääntyvät myös mukaan. Olen kirjoittanut monille instituutioille, myöskin näille, näille järjestöille, joiden on paikalla, että missä on sellaisia työpaikkoja ja tiimejä, joissa nuoret ja vanhat voivat tehdä yhdessä työtä, joilla on yhteinen tavoite, että saadaan aikaan luovuutta, johon nuoret pääsevät mukaan ja rakennetaan yhdessä luottamusta, että on win-win tilanne. Konkreettisia viestejä tulee koko ajan siitä, että miten konkreettisesti voidaan tehdä tässä muutoksia. No sitten toiseksi haluamme että nuoret tulevat töihin silloin, kun heillä on ammattikoulutus, että heillä on edellytykset olla töissä pidempään. Ei voida sanoa, että teidän pitää tulla töihin aikaisemmin, koska tiedämme, että ammattitaidolla on tekemistä myös sen kanssa, että tarvitaan hyvä pitkä koulutus, jotta voin osoittaa kykyni. Siinä jos halutaan leikata, niin se olisi vaikeaa. No, perustavanlaatuinen kysymys tässä vihreässä kirjassa. Komissio sanoi, että mehän esitämme aina kysymyksiä. Mutta kysymysten asettamisella pitäisi myös esittää se, että mitä täytyy tapahtua. Kysymykseni on, että eikö haluammeko yhdistää, yhdentää tätä. Kaikki kuulemistilaiset ovat sanoneet, että tämän täytyy pysyä jäsenvaltioiden toimivaltuudessa? No kyllä, mutta jos se olisi yhteinen viesti kaikilta, niin olisin tyytyväinen. Eli että sanotaan, meillä on omaehtoiset eläkejärjestelmät jäsenvaltiossa ja nämä kriteerit taas täytyy ottaa huomioon. Emme halua yhtenäistä eurooppalaista eläkeikää. eli Eliset Moran viittasi jo siihen, että mitä Ranskassa tapahtuu. Se Emme tarvitse myöskään yhtenäistä elä, yhtenäistä eläkettä, se mitä ihmiset eläkkeellä ansaitsevat. Esittelen kysymys oli sitten, miksi Eurooppa tästä asiasta välittää. Tehdään yhdessä, jos kaksi 3-4 prosenttia sanoo, siirtyy toiseen jäsenvaltion eläkepäivikseen. Se on hyvin pieni määrä. Se ei, kyseessä ei ole erot eläkejärjestelmissä. Täytyy ottaa se huomioon. Täytyy painottaa sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi pitää omat toimivaltuudet. Ja toinen tärkeä näkökohta ovat yhtiöiden maksamat eläkkeet, niiden siirrettävyys Niistä on puhuttu jotkut kollegat tässä valiokunnassa, muissa valiokunnissa eivät edes tienneet. Miksi Saksassa on niin paljon menestystä ja kokemusta yhtiömäksämissä eläkkeissä, koska lojaalisuus yhtiölle, se palkitaan. Ja muissa maissa tästä ei ole kuultukaan. Siellä puhutaan joustavuudesta, mutta lojaalisuus yhtiölle on myös hyvin tärkeää asia, joka täytyy ottaa asianmukaisesti huomioon. Muuten emme saa tässä edistystä aikaan. Ja se olisi pahimahdollinen tulos. Joten kyllä, eurooppalainen panas, jossa sanotaan, että haluamme vaihtaa kokemuksia kanssamme, se on tärkeää. Ja olen kanssanne samaa mieltä, että haluamme jakaa kokemuksia myös työmarkkinosapuolten kanssa on tärkeää, että kommunikoimme näistä eroista. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka ovat sanoneet. Nyt asioista täytyy puhua selkeällä kielellä, ei millään jargonilla. Selkeä kieltä. Niin, että asiat ymmärretään. Ja sitten olemme tehneet tehtävämme. Joten Liz, jos voisimme sanoa, että haluamme selkeä viesti, haluamme varmistaa, että luottamus säilyy jäsenvaltiossa, niin hyvä sitten. Se on hyvä tulos sitten. Eikä sanoa, että asetamme eurooppalaisen sateenvarjon kaikkien ylle. Se olisi väärä viesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Harkin ja Rova Figuered. Kiitoksia Rova puheenjohtaja. Thomas Mann, viimeisin puhuja tässä erittäin selväksi teki asiat. Ah, ensin pyydän anteeksi. Haluaisin kiittää esittelijää loistavasta työstä. On aivan loistava ajatus keskustella tänään työmarkkinosapuolten kanssa. Kiitokset myös teidän panoksestanne. Tämä hieman laajentaa näitä perusteluja ja antaa meille erilaisia näkemyksiä. Meidän täytyy niitä todellakin nähdä. Palatakseni siihen, mitä Tuomas Mann juuri tuossa sanoi ja mitä monet muutkin puhujat ovat tuoneet tänään esille. Tämä liittyy kokonaan tähän subsidiariteettikysymykseen ja mikä on Euroopan unionin rooli tässä aiheessa. Mielestäni tämä tässä on kysymys ennen kaikkea kahdesta asiasta, josta monet täällä ovat puhuneetkin. Ensinnäkin avainkoordinointimetodi ja monet ovat sitten puhuneet myös sellaista asiasta kuin ikä ja eläke tason asianmukaisuus ja että näistä asioista pitäisikö niistä puhu, niitä säännellä EU-tasolla vai ei. No en nyt mene näihin eri syiden taustoihin. Mutta sitten toinen asia on kasvo- ja vakaussopimus ja eläkejärjestelmien vakaus ja se, miten julkistaloudella voidaan myös auttaa takaamaan eläkkeitä. Valitettavasti en eilen ollut täällä kokouksessa, jossa käsiteltiin vakaus- ja kasvusopimusta, mutta on yksi kommentti, jonka haluaisin esittää tästä aiheesta. Minä tulen sellaista maasta, Irlannista, jolla tulee olemaan suuria vaikeuksia, jopa tulee olemaan mahdotonta pyysyä kasvu- ja vakaussopimus, päästä kasvu- ja vakaussopimuksen puitteisiin 2014 mennessä, vaikka itse kasvu on julkistalouden vakauden kannalta tärkeää. En toivoisi, että tämä keskustelu pelkästään pitäytyisi näihin päivämääriin, milloin tiettyjen jäsenvaltioiden pitää saavuttaa mikäkin tila. Ja tiedän, että Irlanti ei ole ainut, joka on tässä vaikeuksissa. Siirtyäkseni nyt sosiaalimarkkina osapuoliin ja asioihin, joita otitte esille. Muutama kysymys teille. Ensinnäkin Business Europein edustaja. Sanoitte, että tämän IORP-direktiivin uudelleen tarkastelu ei juuri nyt tarvita, ja annoitte syyksi tähän sen, että komissio tällä hetkellä No meillä on nyt kuuleminen menossa ja tässä odotetaan vastauksia eri tahoilta, mutta haluaisin kysyä teiltä, että ainut syy miksi uskotte, että tätä direktiiviä ei tarvita tarkastella uudelleen, onko ainut syy se, että olemme juuri nyt tässä prosessissa, kuulemisprosessissa, vai sekö, että ette halua, että sitä tarkastellaan uudelleen. Puhuitte myös eläke järjestelmien tulolähteiden laajentamista, kirjon laajentamista. Mitä ajatuksia teillä on tästä? Minkälaisia lähteitä voisi olla eläkkeiden rahoittamiseksi? Useat teistä myös puhuitte lisää vakavaraisuussäännöistä ja näyttäisi siltä, että suurin osa teistä on sitä mieltä, että näitä sääntöjä ei tarvita. Mutta minäpä kysyn, että pitäisikö olla järjestelmällisempää eläkkeiden sääntelyä EU-tasolla? Entä sitten Euroopan unionin mahdollisuudet asettaa tiettyjä takuita ja millä tavalla voidaan auttaa hallinnoimaan näitä riskejä? Tämä kysymys on kaikille työmarkkinaosapuolten edustajille, koska jokainen tavallaan siihen viittasi. Sitten EAY. Esitit teitte aivan alussa kommentin siitä, että ikääntymistä ja sen vaikutusta ei pitäisi tässä yliarvioida. No pelkäänpä, että en voi olla yhtä mieltä kanssani tästä. Jos me tarkastelemme ihan vain tosiasioita ja lukuja, niin vuoden 70 jälkeen eläkkeelle jääneiden ihmisten määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2012 työikäisten määrä tulee kutistumaan Euroopan unionissa, joten en voi olla yhtä mieltä siitä, että me yliarvioimme ikääntymisen vaikutusta. Haluaisin teidän kommenttinne tähän. Te sanoitte myös, että teidän prioriteettinänne on ö, työn laatu ja palkan laatu ja suurimmalla osalla tässä valiokunnassa tämä varmasti yleisellä tasolla olisikin prioriteetti, mutta haluaisin kysyä teiltä, miten eri toteen te yhdistäisitte työn laadun ja palkan laadun näihin kahteen seikkaan, eli asianmukaisiin ja kestäviin eläkkeisiin. Haluaisin nähdä, onko tässä suoraa yhteyttä yhdestä toiseen asiaan. Ja sitten vielä eräs seikka, jota tänään ei ole välttämättä mainittu, on tämä jakava aspekti eläkkeissä, vaurauden jakamisaspekti. Eli se, että eläkkeellä voidaan välttää köyhyyttä ja tukea ikääntyneitä. Sitten EU-app, te mainitsitte varhaiseläkkeelle jäämisen Kenties olen väärässä tässä, korjatkaa jos olen, mutta pari kuukautta sitten tarkastelin sitä, miten jotkut maat ovat vastanneet nykytalouskriisiin ja tietyissä maissa, esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa, muissakin kenties Tanskassakin, yhdistettiin jollakin tavalla varhaiseläke ja nuorten työmarkkinoille astuminen toisiinsa. Haluaisin vain teille esittää kysymyksen tästä. Te puhuitte aikaisemmin varhaiseläkkeestä, mutta tätähän on käytetty myös mekanismina sille, että saataisiin nuoret ihmiset työmarkkinoilla. Sitten Euro, Euro puhuitte enemmän metodeista. Pitäisi löytää tällaisia äh, ratkaisumiksejä eurooppalaisella tasolla. Joitakin äh, ratkaisuja myös kansallisella tasolla. Haluaisin erityisvastauksia, tarkennusta siihen, mitä tarkoitatte täällä. Minä ymmärrän kyllä, mitä puhuitte tässä, mutta en oikein tiedä, mitä yksityiskohtia tähän liittyy. Ja lopuksi vielä muutama vikkelä kommentti. Kaikki näyttävät nyt puhuvan pidemmästä työurasta ja jopa pidemmistä työpäivistä. Ajattelemmeko me ollenkaan, että teknologia saattaisi varmistaa sen, että meillä on lyhyempiä työpäiviä ja kenties lyhyempi, lyhyempi työuraakin? Pitäisi tarkastella myös sitä, millä tavalla teknologia voisi auttaa myös saamaan hieman näitä resursseja, joilla rahoitetaan eläkejärjestelmiä. Haluaisin myös mainita tässä hoivat hoivaseikat ja eritoten epävirallisen hoivatyön. Ne, jotka antavat epävirallista hoivaa, eritoten perheissä, heillä on vähemmän eläke. He maksavat vähemmän eläkemaksuja ja kun he tulevat eläkeikään, heidän eläkkeensä ovat myös alhaisempia. Mitä teidän mielestänne voitaisiin tehdä tälle asialle? Myös täytyy tukea epävirallista hoivatyötä, koska ihmiset asuvat ihmiset elävät pitempään, niin jotta näistä henkilöistä ei sitten tulisi suuri taakka eläkejärjestelmälle ja sairaanhoitojärjestelmälle, niin epävirallinen hoivatyö on äärimmäisen tärkeä. Sitten lopuksi vielä hyvin vikkelästi. Sukupuolikysymys. Naiset eläköityvät pari vuotta aikaisemmin kuin miehet noin 60 ja naisilla, naisten eläkkeet ovat alhaisempia kuin miehillä. Teidän kommenttinne tähän pyytäisin vielä. Ja sitten ihan viimeiseksi kysymys kaikille työmarkkinaosapuolille pitäisikö jokaisen sukupolven olla nuoremman sukupolven varassa eläkkeiden rahoittamiseksi, vai pitäisikö meidän löytää uudenlaisia tapoja eläkejärjestelmän rahoittamiseksi? Meillä on tässä nyt kaksi tilannetta. Yhtä täältä eläkkeet ansattuna tuloina ja sitten eläkkeet sellaisena järjestelmänä, jossa nuorempi sukupolvi aina tukee vanhempaa sukupolvea. Oletteko te jommankumman järjestelmän puolella vai näiden yhdistelmän puolella? Rova Figueretus Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Harkin esitti tässä hyvin laajan kirjon kysymyksiä ja aivan luonnollisesti hän tässä on kattanut jo useita eri aspekteja, mutta haluaisin myös omalta osaltani tuoda kolme seikkaa esillä. Ensinnäkin tämä peruskysymys. Peruskysymys on seuraava. Tarvitaan julkinen sosiaaliturvajärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että kaikki henkilöt voivat elää arvokasta elämää silloin, kun he eivät voi aktiivisesti osallistua työelämään. Tämä julkinen järjestelmä näin ollen, joka toimisi palkkojen peruspohjalta, se tarvitsee myös muun, muita rahoituslähteitä. julkista sosiaaliturvajärjestelmää käytetään pohjana jokaisen työntekijän eläkejärjestelmän pohjana ei pelkästään uudistusten takaamiseksi, vaan myös työllisyyden takaamiseksi kaikille. Ja joskus myös tällä rahoitetaan ammatillista koulutusta – ja joissakin tapauksissa jopa työttömyysturvajärjestelmiä. No, loppujen lopuksi edessä on tietty ongelma julkisille sosiaaliturvajärjestelmille. Ja tämän vuoksi on välttämätöntä nostaa eläkeikää, täytyy tehdä pitempiä työuria, tai muuten sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät ovat vaarassa tulevaisuudessa. No, tämä on perusongelma, minkä vuoksi täytyy tehdä ero uudistus, uudistusten osalta, kun ajatellaan jokaisen työntekijän maksamia panoksia järjestelmän ja toisaalta sosiaaliturvajärjestelmä, joka täytyy taakata kaikille ja tämän täytyy perustua universaalijärjestelmään eikä maksa, maksujärjestelmään. Ja tässä täytyy julkista talousarviosta antaa kate tällaisessa tilanteessa. Minä puhun tässä minimipalkasta, mikä pitäisi olla olemassa kaikille henkilöille niin, että he voivat selvitä ja päästä köyhyydestä ja jotta lapsemme ja nuoremme eivät päätyisi köyhyyden tilanteeseen, joka estää heiltä tulevan kehityksen. Ja tämä myös on tilanne, joka vaarantaa tulevat sukupolvet. Tämän vuoksi minun mielestäni tämä perustan erottelu on äärimmäisen tärkeä. Tällä voitaisiin välttää monia muita ongelmia, eli ei pitää, pidä sotkea maksujärjestelmiä ei maksujärjestelmiin. Ja maksujärjestelmän ei pitäisi maksaa niitä tukia, joita annetaan ei ö, maksujärjestelmien pohjalta. Ajattelen tässä nyt minimipalkkoja ja muuta. Ja toinen kysymys on sitten se, että kun ö, pidennetään aktiivista työuraa, niin ei tätä voida pitää rangaistuksena. Ei siitä voi tehdä rangaistusta työntekijöille. Eikö siitä, että, että tämä on rangaistus siitä, että mm, elinikä pitää, pitenee, elinikään odotus pitenee ja elinolosuhteet paranevat. Keskimäärin täällä nyt eletään 76, 80, 82-vuotiaiksikin riippuen vähän maista. Ja, ja nyt näyttää siltä, että tämä on ikään kuin rikos ja siitä sitten työntekijöitä rangaistaan sillä, että heidän työuransa pidennetään, jotta saataisiin eläkeuudistuksia aikaiseksi. Ja olen yhtä mieltä Rova Hakenin kanssa siitä kommentista, jonka hän esitti tässä. Hän sanoi, että teknologinen kehitys sallii paremman elämänlaadun kaikille lyhyemmän työuran. Tämä tarkoittaa enemmän aikaa perheelle, enemmän aikaa vapaa-ajalle. Sitten kolmas kysymykseni liittyy tulevais, nuorison tulevaisuuteen ja siihen liittyvään ongelmien. Me olemme edelleen siinä tilanteessa, että pidennetään tässä nyt työuraa, jotta vältetään sosiaaliturvaongelmia, mutta meidän nuoremme yhä vähemmän sitten pääsevät työmarkkinoille mukaan. Ja meidän pitäisi tässä ajatella sitä, että me varannamme tulevaisuuden tällä. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että kaikki ne taistot, joita eri jäsenvaltioissa nyt käydään eläkeiän nostamista vastaan, ovat nuorten sukupolvien, tulevien sukupolvien puolustamista. Ja tämä on aivan keskeinen kysymys tässä. Ja minun mielestäni tässä tämän päivän uusliberalistisella politiikalla, jota prioriteettiasemassa harjoitetaan Euroopan unionissa, me asetamme vaaraan tulevat sukupolvet. Ja tämän kautta luodaan olosuhteet takaiskulle kaikilla, kaikessa siinä, mitä on saavutettu yhteiskunnissamme. Tulee yhä enemmän epätasa-arvoa, yhä enemmän köyhyyttä ja itse elinikäodotuskin tulee alenemaan. Me olemme nähneet tästä jo joitakin tietoja ja minä uskon, että jos Euroopan unioni jatkaa tällä tiellä, niin tämä on huono asia. Tämä keskustelu on tämän vuoksi erittäin tärkeä mielestäni ja minä halusin tässä tuoda esille nämä ö, huolenaiheemme näiden asioiden osalta, joita komissio vie nyt eteenpäin. Nämä ovat ongelmia, joita on kaikissa jäsenvaltioissa. On selvää, että tämä on toissijaisuusperiaatteen pariin kuuluva asia, mutta toisaalta on selvää, että Euroopan unioni ja makrotalouspolitiikka, jota jäsenvaltiossa harjoitetaan, esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimuskysymyksessä, nämä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 minä ilmoitan tästä seuraavilla puhujilla on <clears throat> vähemmän aikaa. Nyt seuraavalle puhujille annetaan kaksi minuuttia. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos edellisille puhujille. Minä yritän rajata puheenvuoroni tosi lyhyen, mutta kuultuani kaiken tämän, niin vasemmalta täytyy sanoa, että täällä on ongelma, jota ei ole vielä ratkaistu. Ensimmäinen on se, että työ häiritsee aivan ilmeisesti monia ihmisiä heidän vapaa-ajallaan, vapaa-ajan organisoinnissaan. Mutta nyt, kun kun tulossa tämmöinen öö, vaihe, jos siirrytään opiskelijastatuksesta suoraan eläkeläistatukseen, niin kyllä se e, tuottaa aika paljon huonoa on. minusta tämä on aika kummallinen ja kammottava käsitys Täällä on puhuttu aluksi, puhuttiin eläkejärjestelmistä. Tämähän on tietynlainen vakaa, vakuutus, ja se oli vakuutus, jonka piti taata riskejä vastaan, ainakin jo tiettynä aikana, jolloin äh, ei enää tietyssä iässä pystynyt tekemään työtä. Nyt tästä on tullut elämäntyyli, elämäntapa, ja pyritään ja se kyllä se vaikuttaa siihen myös, mikä on meidän elinajan ojote, johon on päästy. Meidän täytyy ottaa huomioon väestö, rakenteet, me, ja se on aivan itsestään selvää. Tähän liittyy myös, tiedän, että en ole ihan tässä valtavirran mukana, tässä on kyse myös ammattiluokituksista. Se on aika iso ongelma. Se vaatii paljon enemmän aikaa. Jos tulee työmarkkinoille 30 vuoden iässä tai vanhempana, niin 25-30 vuotta ei riitä rahoittamaan 30-40 vuoden eläkeaikaa. Tämähän on ihan puhdasta ja yksinkertaista helppoa matematiikkaa. Tämmöinen implisiittinen päivämäärä Euroopan eläkejärjestelmille on suunnaton. Ainakin Luxemburgissa on 16 prosenttia BKTstä. Se on puolet budjettimenoista jos ajatellaan tulevaisia suku, tulevia sukupolvia, niin joiden pitää rahoittaa eläkejärjestelmät, niin meidän pitäisi kyllä vedota meihin kaikkia, ainakin kaikkia niihin, jotka seuraavat meitä. Ja loppujen lopuksi minä näen, että tässä on kuitenkin vain kyseetistä. Minähän tiedän, että eläkejärjestelmien pitää ainakin tällä hetkellä äh, olla kansallista vastuualuetta. Ja, mutta tässä on kuitenkin yksi keskeinen kohta. Me emme varmastikaan pysty kasvattamaan työntekijöiden liikkuvuutta EUn sisällä, jos me onnistu ainakaan saamaan suurempaa keskeistä toimivuutta ja verrattavuutta tai tämmöistä operatiivisuutta militaarisin termein näissä eläkejärjestelmissä ja niiden kesken. Tuhannet ihmiset painivat jatkuvasti ongelmien kanssa, koska ovat tehneet työtä ehkä kolmella eri alueella EUn sisällä ja uransa loppuvaiheessa eh, heidän eläkejärjestelmiensä yhteensovittaminen ja vertailu on todella suurempi, erittäin suuri ongelma. Mutta kiitos rouva puheenjohtaja teidän lempeydestänne. No tämä menee kyllä sihteeristön piikkiin e, herra Darden ja sitten Koferaati. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tänä aamuna on käyty hyvin Eh, runsasta rikasta vuoropuhelua. Täällä on niin annettu erilaisia näkemyksiä eri järjestelmistä. Minä en tässä käy läpi niitä kaikkia yksitellen, mutta tämä teema on monimutkainen, tärkeä ja on erittäin tärkeää kuulla näitä eri näkökantoja. Tämä on todella yhteiskunnallinen debatti. Ja kyllä siitä voi vetää jonkinlaisia teemakokonaisuuksia, siellä on eroavaisuuksia. Minä haluaisin antaa sitten oman näkemykseni. Ensinnäkin, mikä on Euroopan rooli? Sehän on ihan selkeää, että me elämme tässä subsidiariteetti käsitteessä tämän teeman puitteissa, mutta ei voi lopettaa vain siihen niin lyhykäisesti. Tämä teemahan äh, koskettaa meitä kaikkia Euroopassa. Se on tämän päivän kysymys, mutta se on myös tärkeä tulevaisuuden kysymys. Niin kyllä sitä pitää lähestyä myös eurooppalaisittain. Ilman eurooppalaista lähestymistapaa ei voida kuvitella minkäänlaista eurooppalaista yhtenäisyyttä, kohesiota. Se on mahdoton yhtälö. Pitää päästä vielä pidemmälle, kun me pohdimme mm, sitä, kun jo nyt vain mietimme, mitkä ovat jo nykyiset toimivaltuudet. Tätä kysymystä tätä teemakokonaisuutta pitää lähestyä koordinoidummin, vahvemmin, ko, vahvemmin koordinoidun politiikoin. Eli silloin on kyse eurooppalaisista lähestymistavasta. Ja tätä elementtiä minä halusin korostaa. Toinen on pilarit, pilareiden tärkeys. Mutta kaikki nämä pilarit, jos ajatellaan ehkä eläke, elä, jos ajatellaan eläkekysymystä, niin ne kaikki pilarit ovat täydentäviä meidän täytyy kuitenkin säilyttää vahva julkinen pilari. Tämä julkinen pilarihan on suurin takuunantaja solidaarisuudessa ja se myös antaa turva, turvallisuutta eläkejärjestelmille. Tämä elementti on tärkeä, kun ajattelemme yhteisvastuutta, solidaarisuutta, koska kaikilla ei ole samanlaista urakehitystä, urataustaa, samoja yhtä helppoa päästä työmarkkinoille, jos ajattelemme esimerkiksi niinkin yksinkertaista vertailua kuin miehet ja naiset, tämä pilari on tärkeä. Toinen keskeinen tekijä on mielestäni eläkeiän merkitys. Sitäkin pitäisi pohtia vielä enemmän. Sitä on polemisoitu aika paljon viime aikoina monissa EU-maissa. Jotkut ovat sitä mieltä, että työmarkkinat eivät ole mikään tämmöinen nollasummamarkkina, mutta ei tätä voi näinkään pitkälle venyttää. Pitäisi miettiä eläkeikää ja työn laatua, työn luokitusta, miten voi paremmin sitoa yhteen todellisen varsinaisen eläkeijän ja lakisääteisen eläkeijän. Vielä muutama sana, rouva puheenjohtaja, eläkemäärä. Minä olen antanut teille yhtä paljon puheaikaa kuin edellisen puhujalle, mutta tässä te menette kyllä vähän yli teille luvatun ajan. Yksi lause vain eläkesumma. Minä olen kuullut, että ei ole mitään sopivaa summaa lyöty lukkoon eurooppalaiselle tasolle katoksi, mutta kyllä meillä pitäisi olla joku minimisumma Euroopassa. Mehän pohdimme tätä jo, kun puhuttiin minimitoimeentulosta tai minimitulosta, minimiansiosta, niin kyllä meidänkin pitäisi tästäkin löytää sitten jonkunlainen yhteinen näkemys, kun puhutaan eläkkeistä. Kiitos. Sitten edustaja Kofferaatti ja sen jälkeen edustaja Baldassare. Grazie Presidente. Io penso che materia... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että eläkeasiassa EUlla on erittäin tärkeä rooli. En ole yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi pärjätä yksinään. Uskon, että kun ajatellaan sääntelyä, ja, ja yhdenmukaisten rakenteiden luomista, että tämä tehtävä kuuluu Euroopalle. Kun puhutaan hyvinvoinnista, suurin enemmistö tarkoittaa eläkettä, koska ihmisen elämässä eläke on yksi aivan tärkeimmistä osista hyvinvointiyhteiskuntaa. Tietenkin väestökehitys tuo mukanaan sekä, jotka on otettava huomioon ja ongelmat on pyrittävä ratkaisemaan mahdollisuuksien mukaan. En usko, en usko, että julkista pilaria pitäisi heikentää mutta uskon, että kun ajatellaan näitä keskimääräisiä kasvulukuja EU-maissa, ja samaan aikaan otetaan huomioon eläkeiän kehittyminen ja, ja vanhusten määrän lisääntyminen yhteiskunnissa, niin on mahdoton välttää se seikka, että julkiset eläkkeet ja niiden summat uudelleen mitoitetaan. Sitten kolmannesta pilarista niitä on voitava tukea verotuksellisesti. EU voi tehdä tässä paljon. Se voi antaa suuntaviivoja ja varoja. Sitten liikkuvuudesta. Kaikki haluamme, että EU olisi paikka, jossa työntekijät voivat liikkua vapaasti. Väestön kasvun pienentäminen pieneneminen johtaa siihen, että mm, eu tulee miljoonia EUn ulkopuolisia henkilöitä. Heidän kansalaisuusoikeutensa ja muut oikeutensa ovat keskeinen asia. Sitten viimeisenä joustavuudesta. Uskon, että olisi hyödyllistä ottaa mukaan näihin järjestelmiin keskeiseksi kriteeriksi mahdollisuus erottaa erilaiset työt toisestaan ja erilaiset ehdot toisestaan tietyn kynnyksen jälkeen on hyödyllistä antaa henkilölle mahdollisuus päättää, jatkaako hän työssä vai lähtikö hän eläkkeelle. Kun kriteerit on täytetty, on otettava huomioon myös se, että eivät kaikki työt ovat samanlaisia. Toisilla joistakin töistä olisi päästävä eläkkeelle aikaisemmin verrattuna toisiin. Edustaja Baldassari ja sen jälkeen Rova Schröter. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Haluaisin onnitella esittelijä, hänen näkökulmansa laajuudesta. EUn toimielinten historiassa on totuttu pitkiin rauhallisiin jaksoihin ja sitten kehkeisiin toimivaltuuskeskusteluihin perjantai iltana päästiin päätöksiin, joista ei perussopimuksessakaan puhuttu. Uskon, että tässäkin asiassa me emme voi jäädä vain katselemaan, kuinka subsidiariteetti toimii. Ja looginen seuraus tietystä päätöksistä, jotka koskevat EUta ja myös tätä mietintöä, on antaa suuntaviivoja. Ei voida ajatella, että meillä olisi yhteinen valuutta ja sitten samalla sallitaan, että 27 jäsenvaltiossa on erilaisia budjettipolitiikoita. Tätähän ollaan nyt korjaamassa. Tai että näissä maissa olisi eläkejärjestelmiä, jotka ovat hyvin erilaisia. Ei voi olla niin, että Saksassa mennään 60-80-vuotiaana eläkkeelle ja jossakin muussa maassa 50-vuotiaana. Sen, sen seuraukset nähdään jo nyt kansainvälisellä markkinoilla. Ei voida enää puhua työntekijöiden liikkuvuudesta ja sijoittautumisoikeudesta, mikäli emme varmista näille työntekijöille sellaisia oikeuksia ja takeita, e, jotka takavat heidän tulevaisuutensa. Eurooppalaiset eläkejärjestelmät on kyettävä integroimaan. Tästä puhui Luxemburgin kollega. Italiassa on aikaisempina vuosina ollut paljon sisäisiä siirtolaisia. Tuhannet työntekijät ovat olleet Ranskassa, Sveitsissä, Saksassa ja ehkä muissakin maissa. Vähimmäistavoitteena olisi ottaa nämä maksuosuudet, kasata ne yhteen mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta jos periaatteet ovat nämä, ja pian pääsen loppuun puheenjohtaja, on selvää, että tarvitsemme yleisiä suuntaviivoja, vaikkei vielä olisikaan varsinaisia yhtenäisiä sääntöjä eläkeiästä. Tarvitsemme yhtenäisiä kriteerejä. Ei voi olla niin, että meillä on valtavia eroja kohtelussa. Ei voida ajatella, että jossakin 70, jossakin saadaan 70-80 prosenttia palkasta eläkkeeksi ja toisessa maassa 40 prosenttia. Meidän on varmistettava, että eri jäsenvaltioissa on samanlainen ostovoima. Työllisyys, työmarkkinat, eläkkeet, nämä kaikki liittyvät yhteen ja niiden suunnasta ratkaisut löytyvät. Kiitos, hyvä kollega. Minä en nyt tähän argumenttiin puutu, koska työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta voi kyllä tajuta, mikä vaikutus sillä voi olla, mutta jos me rupeamme määrittelemään jotain eurooppalaista minimiä kansallisten tilanteiden pohjalta, se on ihan hyvä, mutta sitten taas lakisääteinen eläkkeelle lähtöikä eh, on vaikea, koska meillä on niin erilaisia väestörakenteita, ei sitä voi mitenkään hyväksyä. Rova Schoiter ja sitten edust- Rova Rapti. No, selvä. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Vorsitzende. Das... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, tähän tuotiin aivan uusi argumentti mukaan, mutta haluaisin itse viitata tähän kokonaiskeskusteluun. Ensinnäkin täytyy miettiä sitä, miksi komissio yleensäkään esitti tämän vihreän kirjan minä luulisin, että komissio haluaisi saavuttaa tällä vihreällä kirjalla sen, että eläkkeiden siirrettävyysdirektiivi menisi eteenpäin ja menestyisi. Tämä on hyvä asia, mutta en ole niin varma tästä, että onko vihreä kirja oikea tapa saavuttaa tämä tavoite. Eläkkeiden siirrettävyys tarkoittaa sitä, että varat viedään pois työntekijöitä tällä erää, eikä niitä siirretään. Tämä tulee liikkuvuutta vähentämään loppujen lopuksi, joten tässä täytyy nyt tapahtua jotain. Ja sitten toinen alue, jo, jossa komission pitäisi olla aktiivinen riippumatta vihreästä kirjasta, on se, että hyvä työntekijä johtaa Hyvä, hyvä työntekeminen johtaa hyvään eläkkeeseen ja tässä komission täytyy olla aktiivinen, koska sillä on kompetenssia asiassa. Ja sitten kolmas seikka on syrjimättömyysperiaate. Tässä jälleen komissiolla on toimivaltuudet. Ja täytyy olla selvää, että vanhemmat työntekijät voivat saavuttaa eläkeen Siinä mielessä, että se, he voivat tehdä työtä loppuun asti ja tässä komissiolla on oma roolinsa. Se voi varmistaa sen, että direktiivi syrjimättömyydestä pannaan täytäntöön. Ja sitten lopuksi vielä avoin koordinointimenetelmä ja mahdollisuudet. Tässä pitäisi kehittää parhaita käytänteitä ja uskon, että parhaat käytänteet eläkkeiden liikkuvuuden osalta on asia, johon meidän täytyisi keskittyä. Joustavuus on tärkeää myös, se on hyvä asia. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan löytää ratkaisuja, jotka tekevät helpottavat tulevaisuutta. Mutta sitten toinen seikka tässä komission toiminnassa. No itse asiassa nämä, nämä ovat nämä kolme asiaa, joihin nyt halusin keskittyä. Kiitos sitten rouva Rapti. Kiitos rouva puheenjohtaja ihan nopeasti sähkö, sähkösanomanomaisesti. Keskustelun aikana on kuultu paljon hyödyllistä. Ja minulle tämä on ollut vähän poikkeuksellista, olen ihan samaa mieltä. Herra Serkkasin kanssa hän kuvaili varsin hyvin tilanteen sellaisena kuin sen tänään näemme ja koemme. Olen ihan samaa mieltä myös Rouva Harkinin kanssa – pitkälle monista asioista, mutta jään odottamaan vastauksia. Haluaisin vain lisätä kaksi asiaa. Olen sitä mieltä, että jokaisen jäsenvaltion pitää kantaa vastuunsa omista päätöksistään. Mutta samalla haluaisin kuitenkin, että loisimme jotain yhteisiä linjauksia. Esimerkkinä Kreikasta voin sanoa, että meillä on tällä hetkellä hyvin monimutkainen, poikkeuksellisen monimutkainen tilanne. Lainsäädäntöprosessi on meneillään ja sen myötä pitäisi nostaa eläkkeikää ja se vähentää eläkekustannuksia, mutta samalla se vähentää myös työttömyyttä. Jos Eurooppa meihin vetoaa näin voimakkaasti, meidän pitää päästä tavoitteisiin köyhyyden poistamisen ja työllisyyden parantamisen eteen. Hallitus tekee kaikensa sen eteen, mutta tässä pitäisi kyllä olla jotain silmänkääntäjätempun taitoja, jotta siinä onnistuttaisiin ainakin ihan lähitulevaisuudessa. Viime Eilen iltana pidettiin eurooppalaisten ministereiden verkkokonferenssikokous ja tämä dilemma otettiin esille. Kreikan kansaa kohtaan tunne, joko Kreikan kansa pyrkii tekemään kaiken voitavansa, jotta päästään tästä tilanteesta ulos tai mennään uusiin vaaleihin. Minä haluan kertoa teille, kuinka vaikea on sovittaa yhteen kaikki nämä visaiset kysymykset. Meillä on edessämme yhtälö, yhtälö josta on monenlaisia variantteja. Tuo yhtäältä voisimme jatkaa nyt jo käynnissä olevaa työtä keskustellen, vaihtaen näkemyksiä ja yrittäen löytää älykkäitä, hyviä ratkaisuja. Toinen toimintatapa voisi olla sanon sen vähän ihan, sanon tahalla, niin se on vähän hirtehishuumoria tai mustaa huumoria. Mm, eli kerron teille sen, mitä suuri politiikan asiantuntija, hyvä ystäväni, sanoi, että suositaan eutanasia jäsenvaltiossa. Ei, mä en usko, että kovin moni olisi samaa mieltä kanssanne. Rova Omenroiten, haluatteko tässä keskustelun vaiheessa käyttää uudestaan puheenvuoron tai esittää pari kysymystä, täsmällistä kysymystä meidän asiantuntijoille ennen kuin annan heille vastausmahdollisuuden vastata kommentteihin ja kysymyksiin. Rouva esittelmöitsijö, esitteli, olkaa hyvä. Wat ik zou willen weten, ook aan de vertegenwoordiger... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä kysymyksiä järjestöjen edustajille. Millä tavalla voidaan väittää, että nämä ongelmat ratkaisisivat itsestään? Ja saman aikaan koko rasite tällaisista järjestelmistä siirtyy maksajien vastuulle. Ehkäpä erehdy, mutta minusta näyttää siltä, että nämä eläkemaksut tulevat korkeammiksi. Tai siis alenevat puhuja korjaa. Ja jos ne, ne pitäisi aleta, niin sillä on seurauksensa eläkkeeseen. Ja usein nähdään, että ihmiset, jotka jo elävät köyhysrajan alapuolella, niin heidän tilanne voi edelleen huonontua. Voisitteko esittää jotakin konkreettisia ratkaisuja tähän ongelmaan? Jos eläkkeenjärjestelmä pitää olla kestävät, kuka siitä maksaa? Mistä voidaan säästää? Minkä kustannuksella? Tämä oli ensimmäinen kysymys. On sitten toinen. Se koskee eläkeikää. Olen samaa, mieltä, äh, mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että Euroopan tasolla meidän ei pitäisi laatia yhtenäistä eläkeikää. Sehän kuitenkin tarkoittaa, että meidän pitäisi kuitenkin suositella jäsenvaltioille, että ne ryhtyisivät tiettyihin toimiin. Ja tästä en väisty, koska elämme yksinkertaisesti pidempään. Ja tässä mielessä kysyn teiltä, että millä tavalla tässä voidaan toimia. Rova puheenjohtaja. Olemme tässä keskustelleet direktiivistäkin. Joidenkin mielestä sitä ei pitäisi muuttaa. Ensin pitäisi tehdä analyysit. Ja tässä komissiolle kysymys, mitkä ovat suunnitelmanne tässä tällä alalla? Haluaisin tietää, että se mitä nyt on ehdotettu. tässä keskustelussa. Arvoisa komissio. komission? Kiitos paljon. Minä olen pahoillani. Minä en voi antaa kuin kolme minuuttia kullekin puhujalle aikaa. Ehdotan, että aloitamme nyt seuraavan kohdan. tai seuraava kohta, joka näkyy esityslistalla on Business Europe. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan tartun muutaman kysymykseen, vaan aikapulan takia ensinnäkin kysymys eläkeiästä ja siitä, minkä vuoksi vain aina mainitaan eläkeiän nostaminen, emmekä mainitse sitä, voitaisiinko määritellä esimerkiksi työuraa vuosien määrää Tietysti omassa esityksessäni en maininnut tätä seikkaa, mutta Business Europein näkökulmasta katsottuna ensimmäinen askel pitäisi olla eläkeiän nostaminen, mutta tietysti tämän jälkeen on tiettyjä toimia, joihin jäsenvaltiot voivat ryhtyä niin, että todellisesta eläkeiästä tulisi korkeampi. Tietysti tämä riippuu kansallisesta kontekstista, mutta tässä voidaan käyttää esimerkiksi automaattisia sopeutusmekanismeja tai pakollista eläkeikää tai niin edelleen. Tietysti yksi vaihtoehto on myös luoda kansallisella tasolla tietty puitteisto, jossa määritellään sellainen käytävä, jossa työntekijät voivat päättää, että heidän eläkkeensä vähenee, jos he jäävät varhaiseläkkeelle, heidän eläkkeensä kasvaa, jos he pysyvät normaalia pitempään työelämässä. Sitten ikäsyrjinnän torjuminen. Tietysti ikäsyrjintä ei voi missään tapauksessa hyväksyä ja työnantajina me täysin tuemme tätä ajatusta. Ja tietysti on paljon sellaisia yrityksiä, siitä huolimatta, mitä täällä nyt on tänään sanottu, uskon, että on paljon yrityksiä, joissa on ryhdytty toimiin ikäsyrjinnän torjunnaksi. Ajattelen yrityspolitiikkaa, työ, hyvinvoinnin lisääntymiseksi, aktiivista terveyspolitiikkaa, mutta myös siinä mielessä on toimittu, että on luotu järjestelmiä, joiden kautta tuodaan sellaisia hankkeita, joiden puitteissa tarkkaillaan, tarkastellaan näitä erilaisia ikäryhmiä ja tulevaisuutta. Samalla meidän kannaltamme on tärkeää, että että työn kustannuksen ja työntekijöiden tuottavuuden välillä on suhde. Tämä ei päde pelkästään ikääntyviin työntekijöihin, vaan kaikkiin työntekijöihin, niin että voidaan varmistaa, että yritys on kilpailukykyinen. Sitten muut erityiskysymykset, joita täällä esitettiin Business Europeille. Täällä oli kysymys tämän direktiivin uudelleen tarkastelusta Me uskomme, että niin menettelytavan kuin sisällönkin vuoksi tilanne on se, että tätä direktiiviä ei nyt pitäisi uudelleen tarkastella välttämättä. Tässä on useita tapauksia rajat ylittävien yrittävistä eläkemaksuista, no, niiden määrä on osa lisääntynyt, mutta ei nyt merkittävästi. Yleisesti ottaen, kun tarkastellaan IOR-direktiivin tarkas, uudelleen tarkastelua, niin ongelmana tässä nähdään se, että jäsenvaltioissa täytäntöönpano on hyvin kirjavaa ja eri toteen rajat ylittävyyden määritelmä eroaa jäsenvaltioiden välillä. Joten tässä näyt, täytyy nyt miettiä pikemminkin näiden sääntöjen selvennystä kuin niiden uudelleen tarkastelua. Sitten eläketulojen lähteiden kirjon kasvattaminen. Minä itse asiassa viitasin tässä pikemminkin ykkös-, kakkos- ja kolmas pilarien kirjakasvattamiseen. Tämä tietysti riippuu jäsenvaltioista, mutta monimuotoistaminen työeläkkeen ja yksityisten eläkkeiden välillä on se tapa, jolla voidaan varmistaa tulevaisuuden asianmukaiset eläkkeet. Kolmeksi, kolmanneksi sitten kysyttiin siitä, tarvitaanko järjestelmällisempää eläkkeiden, työeläkkeiden sääntelyä EU-tasolla, jotta voitaisiin vähentää riskejä. No minä sanoin, että me puolamme lisää me emme puolla lisää vakavaraisuussääntöjä sen vuoksi, että ne luovat kustannuksia eläkerahastoille, eivätkä ne tuo niin paljon lisää tähän toimintaan. Kiitoksia. Kiitos. Sen jälkeen EAYn edustajalle annan seuraavan puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Bon, beaucoup de questions. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä en pysty varmaankaan vastaamaan kaikkiin kuultuihin kysymyksiin, mutta ainakin joihinkin. Miksi te puhutte vain eläkejästä? Mutta koska meillähän on vastauksena vihreä kerta, siellä sanotaan, siellä viiteen, viiteen kertaan palataan tähän aiheeseen. Mutta jos puhuisin vähän perinpohjaisemmin, jos puhutaan eläkeijän lykkäämisestä, eikä puhua todellisesta, varsinaisesta työaktiviteetin lopettamisesta, niin kyllä se on vähän hölmöä puhua järkeilyä. On tärkeää, tärkeää saattaa yhteen todellinen varsinainen ekä eläkeikä, kun työura päättyy ja silloin kun lähtee oikeasti eläkkeelle lakisääteisesti. Mutta meidän täytyy olla tässä tarkkoina ja valppaina. Toinen kohta. Täällähän on sanottu ja minulle on sanottu monta kertaa, te sanotte, että ei voi yliarvioida väestörakenteen merkitystä. Sehän on totta. Nämä ovat syklisiä toistuvia ongelmia. Siis ne tulevat jatkuvasti esille ja minä haluan kuitenkin nyt taas kerran palauttaa mielinä jotakin Euroopan länsisissä maissa. So- sosiaaliturvajärjestelmät toisen maailmansodan jälkeen perustettiin, kun taas väestörakennetilanne oli paljon epäsuotuisampi. Milloin ne, miksi ne silloin käynnistettiin, perustettiin, koska silloin oli työtä, oli jälleenrakentamista, löytyi paljon työtä. Ja sen takia me koko ajan ajattelemme työllisyyttä, työllisyyden laatua ja myös rahoituksia, rahoitusta, miten rahoittaa eläkkeitä. Totta kai tämähän on ihan järkevää päättelyä, mutta täytyy tässä kuitenkin korostaa toisiakin tekijöitä. Täällä on puhuttu sukupuolten tasa-arvosta eläkekysymyksissä, mutta täälläkin joku puhui aritmetiikasta. Minä en ole mikään aritmetiikan ystävä, mutta voidaan kuitenkin todeta koko ajan ammatillisessa työelämässä naisten palkat, naisten ylemmismahdollisuudet paljon heikompia, jopa 20 prosenttia joskus suhteessa mihin. Miten te silloin voitte kuvitella, että eläkkeellä he pääsisivät kiinni tämän viiveen tai vajeen? Minä annan teille ihan täsmällisiä lukuja, jos te haluatte. Sen jälkeen, pitääkö todella antaa siirtää tämä kuorma tuleville sukupolville. En minä puhu tästä mistään kuormasta. Kyllä, meidän järjestelmämme toimivat. Ne toimivat sillä tavalla, että niin kuin joku sanoi, että joku puhui täällä ensimmäistä pilarista julkisesta, sen pitäisi olla turvallisempi ja solidaarisempi. Kyllä, tänä päivänä työssä käyvät rahoittavat eläkerahastoja, eläkejärjestelmiä, he ovat huomispäivän eläkeläisiä ja huomispäivänä taas tulevat tule, rahoittavat tulevia. En minä usko, että tästä ajattelutavasta pitäisi luopua, koska silloin lähdetään käynnistämään puhtaasti rahoituksellisia järjestelmiä, jotka pitävät sisällään paljon enemmän riskejä. Ei meillä ole mitään, mitään reseptiä tämän ratkaisemiseksi jollain taikatempolla. Täällä on paljon kuultu erilaisia kommentteja, mutta minulla on kaksi asiaa kuitenkin. Tässä oli kuitenkin A-ihmisen näkemys. Minä voisin kyllä kuunnella teitä paljon enemmänkin. Sen jälkeen on YEAPM-edustaja. Kiitos. Rouva Harkin kysyi minulta aivan erityisen kysymyksen varhaiseläkkeistä. Se on ollut rakaisu, jota on käytetty aika paljon viime vuosina, mutta valitettavasti siihenkin kriisi on vaikuttanut. Se on ratkaisuvaihtoehto, jota olemme aina puolustaneet, kun puhutaan PK-yrityksistä. Herra Mal sanoi, että PK-yritykset tarvitsevat ikääntyneitä työntekijöitä, mutta kyllä heidätkin voi vaan korvata. Varhaiseläkkeet eivät koskaan ole synnyttäneet työpaikkoja nuorille suht, yks, yhden suhteessa yhteen. Tämä on todella virheajattelu, ei se ole mikään hyvä ratkaisumalli. Silloin kun ihmiset siirtyvät varhaiseläkkeelle, niin nämä työpaikat katoavat usein. Ei tämä takaa mitään työpaikkoja nuorille. Päinvastoin, mitä pidemmälle ihmiset ovat työssä, sitä helpommin voimme myös saattaa nuoret työmarkkinoille. Tämä on ihan huono niin sanottu hyvä ajattelutapa, jos me haluamme mm, pitää jos me haluamme äh, suosia varhaiseläkkeitä, kyllä iäkkäitäkin työntekijöitä voi pitää kauan työpaikoilla. Jos me puhumme täällä lakisääteistä elä, eläkejästä ja siitä todellisesta eläkejästä, meidän täytyy aja, pystyä ajattelemaan vertailukelpoisesti. Meidän pitää toimia ö, työturvallisuudessa, työsuojelussa, jatkokoulutuksessa, pysyvässä koulutuksessa. Meidän pitää ajatella myös palkkojen tuottavuutta. Meidän pitää myös ajatella, ovatko salkat palkat todella suhteutettu tuottavuuteen. Meidän täytyy ajatella myös verohelpotuksia. Täälläkin on siitä puhut. Meidän täytyy säilyttää myös joustavuus, jotta ihmisillä olisi vapaus valita tehdä osa aikaita työtä tai lähteä esimerkiksi osittain eläkkeelle, varhaiseläkkeelle. Meillä löytyy paljon ratkaisuvaihtoehtoja. Meidän pitäisi olla vähän <clears throat> uudistusmielisempiä. Täällä puhuttiin poikkileikkaavasta solidaarisuudesta. Se on ihan hyvä ajatus, mutta meidän pitää myös monipuolistaa näitä pilarirakennelmia. Sen takia puhuin tästä monenkeskisestä pilarilähestymistavasta. Meidän pitää myös ajatella yksilöllistä vastuuta enemmän. Ei meillä voi olla minkäänlaista sukupolvien, sukupolviin keskittyvää vastuuta. Meille eläke tarkoittaa sitä, että tulotaso muuttuu. Sen jälkeen edustaja. Voin italiano, perché Kiitoksia, yritän, yritän vastata nyt italiaksi, kun kuuntelin kysymyksetkin italiaksi. Puhuin täällä puitteista ja metodista. Ja minusta on keskeistä, että Euroopan unionissa laadittaisiin puitteet tavoitteista, kriteereistä ja periaatteista. Sitten on päätettävä, mitä tehdään. Ei voi olla niin, että eurooppalaisissa keskusteluissa päädytään täysin kansallisiin järjestelmiin, mutta voisi olla mahdollista, että työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun kautta, aivan kuten Lissabonin sopimuksessakin todetaan ja kun Euroopan historiassakin on nähty, että, että vedottaisiin näiden järjestöjen ja autonomiaan ja kutsutaisiin nämä instituutiot määrittelemään, määrittelemään se, mihin tavoitteisiin, millä kriteerein, millä periaatteille toimittaisiin eri kansallisissa talotilanteissa. Ja näin luotaisiin linkki työmarkkinaosapuolten välisen vuoro, välisellä vuoropuhelulla Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Ja sitten eh, puolueiden välillä, puolueiden ja työmarkkinaosapuolten välillä neuvoteltaisiin niistä olosuhteista, joita, joiden kautta voidaan lisätä järjestelmän kilpailukykyä ja vähentää työttömyyden kustannuksia, joka on nyt aika korkea. Edelleen olisi saman aikaan keskusteltava Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla jatkokoulutuksesta, elinikäistä koulutusta. Tämä on yksi tekijöistä, jolla voidaan ylittää eh, vaikeudet eh, työntekijän ollessa 55-65-vuotias. Kuinka sitten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toteutetaan erilaisissa tilanteissa niin, että ei olisi epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa erilaisissa työelämän tilanteissa. Näistäkin olisi puhuttava näissä puitteissa. Eli puhuttaisiin tavoitteista ja menettelystä, jonka kautta tavoitteet saadaan täytäntöön pantua kansallisella tasolla. Kiitoksia. Kiitos. Sen jälkeen viimeinen kutsuvirras, joka puhuu se European Manager-järjestön eh, nimissä. Kiitoksia. Aloittaisin vastauksella esittelijän kysymykseen. Kuka eläkkeestä maksaa tulevaisuudessa? Meille avain rahoitusongelmaan on työmarkkinoilla. On todellakin tarpeen, että saadaan enemmän ihmisiä työllisyyteen, ja kun olen organisaation edustaja, jotka ovat onnistuneet työssään, on tärkeää sanoa, että kyse ei ole mistä tahansa työstä, vaan työstä, jossa vaaditaan ammattitaitoa ja jossa on, josta maksetaan hyvin. Koska mitä enemmän näin on, niin sitä helpompaa ihan aritmeettisesti on mahdollista rahoittaa kestäviä eläkejärjestelmiä. Tämä, tästä pääsen myös kysymykseen eläkeiistä ja kysymykseen siitä, onko konflikti, intressikonflikti nuorten ja vanhempien työntekijöiden välillä. Tässä olen vähän samaa mieltä kuin herra Sonsinski sanoi. Meidän kokemuksemme mukaan varhainen eläköityminen on merkinnyt valtavaa taloudellista rasitetta kaikille työnantajille ja koko yhteiskunnalle, mukaan lukien nyöt, nuoret työntekijät. Se ei ole heidän mahdollisuuksien prastanut. Sen vuoksi olisi kunnianhimoinen tehtävä tavoite, että täytyy yrittää sekä pidentää työuria että parantaa työmarkkinamahdollisuuksia nuoremmille työntekijöille. Ikäsyrjinnästä järjestämme odottaa, että komissio käyttää toimivaltuuksiaan, joita sillä on, torjuakseen ikäsyrjintää puhutaan, tai kun puhutaan ikäsyrjinnästä, niin kyse ei ole pelkästään vanhemmista työntekijöistä, vaan jossakin tapauksista myös nuorista työntekijöistä. Eli tietysti mitä tulee vähemmisikään vaatimuksiin eläkeoikeuksien saamisessa. Neljäs näkökohta. Olisin samaa mieltä sen kanssa, mitä herra Mann sanoi Työeläkelupaukset johtuvat vakaasta työsuhdesta ja molempien puolien toiveesta, että työsuhteen pitäisi kestää. Eli jos kun molemmat osapuolet ovat vakauden arvosta yhtä mieltä, niin joustavuutta ei pitäisi pakottaa osapuolille tällaisena optiota ei edes toivota. Kiitos tästä panoksesta hyvin strategisen paljon kun olemme tässä yhteydessä, kun julkinen rahoitus ja eläkekysymys ovat todella kuuma peruna ja todella tärkeitä keskeisiä asioita. Seuraava vaihe Rova Omen Raitteni mietinnön etenemisessä. Seuraava vaihe on 22. marraskuuta. Käymme keskustelua hänen ensimmäisestä mietintöluonnoksestaan ja siitä, sitten saamme kuulla joidenkin asiantuntijoiden näkemyksiä myös ja työmarkkinaosapuolten edustajien näkemyksiä myös. Kiitän kaikkia kutsuvieraita tänä päivänä ja nyt siirrymme kohtaan 18 meidän esityslistassamme, mutta ennen sitä Rouva Mora, tuleeko hän tänne? Tietääkö joku siitä mitään? ilmeisesti minä en halua, että lähdemme tältä pois ennen kuin käsittelemme kysymystä, joka nostettiin esille kokouksen alussa. Oli kyse tarkistuksista Rouva Zimmerin mietintöön. Jotkut koordinaattorit eivät olleet läsnä viimeisimmässä kokouksessamme viime torstaina. Erityisesti varapuheenjohtajatar, joka oli minun tilallani siellä onneksi te- työtä tekemässä, mutta minua vähän hämmästyttää että nämä kummallisuudet ja vääristymät. Tuntuu siltä, että koordinaattoreilta on kadonnut muisti, koska koordinaattoreiden kokouksessa me aivan selvästi kirjasimme ja päätimme, että se sopu, johon päästiin naisasiavaliokunnan ja, ja työllisyysvaliokunnan kanssa, keskittyi siihen, miten tehtäviä ja toimivaltuuksia jaetaan. Se, siitä päätettiin kirjassa, joka lähetettiin kaikille koordinaattoreille ja kaikille varjoesittelijöille. Siitä tuli keskustelun lähes ainut, ainakin keskeinen aihe silloin, kun vaihdettiin mielipiteitä tilaisuudessa 9. syyskuuta. Ja koko keskustelu kohdistui siihen. Minä muistan sen varsin hyvin. Ehkä varjoesittelijät eivät tuolloin olleet paikalla, mutta en minä sille voi mitään ihan selkeästi tästä päätettiin, että me käsittelemme köyhyyttä ja että naisten valiokunta käsittelee naisia. Mm, me käsittelemme köyhiä naiset naisia. En minä tähän nyt rupea palaamaan, koska minulla on ihan asianmukaisesti saatu kirjallinen sopimus. Minä en kyllä siihen lähde enää uudestaan aukomaan sitä lipasta. Eli minä nyt, kyllä minua vähän harmittaa ja ärsyttää, että suurin osa näistä tarkistuksista, jotka eivät mitenkään noudata tätä toimivaltuuksien jakoa kahdessa ryhmässä, jotka eivät niitä vähäisimpiä, niin ne on varjoesittelyiden alle kirjoittamina esitetty. Minä nyt pyydänkin heiltä joko, et, että joko äh, ne äh, viedään uudestaan käsiteltäväksi naisasian valiokuntaan, otetaan huomaan määräaika 9. joulukuuta tai, tai sitten siihen tehdään suullisia tarkistuksia, josta me saisimme kirjallisesti tietoa, jotta voimme ne jotenkuten hyväksytyiksi ilman, että niitä pitää sitten kirjallisena lukea kokonaisena alusta loppuun. Ja kaikki tämä toivottavasti englanninkielisenä. Tässä teille nyt tarjoilin kaksi ehdotusta. Edustaja Serkas, yksi minuuttia, ei paljon enempää. Oui, madame. Es claro. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, on aivan selvää, että kun puhutaan köyhyydestä, niin se on tämän valiokunnan heiniä, ja kun kysymys on naisista, niin se on toisen valiokunnan. Ja näinhän koordinaattorin kokouksessa periaatteessa päätettiinkin, ja tämä on aivan ilmiselvää ja järkevää, mutta kun kaksi periaatetta sekoitetaan ja täytyy tiettyä konkreettista tarkistusta uudelleen tarkastella, koordinaattorithan eivät kaikkia yksityiskohtaisesti tarkastelleet ja minä annan tässä varjoesittelijän näkemyksen. Minä pidän kokouksen esittelijä varjoesittelijöiden kanssa tästä yhdessä ja teemme siitä sitten selkoa. No niin, nyt tulemme sitten kohtaan. No, no, no. Minä ehdotan äh, myös paria uutta asiaa, että voitaisiin miettiä, että näistä tarkistuksista tehtäisiin uudelliset kirjalliset versiot, ja että ne jätetään naisasianvaliokunnalle. Ja kokous olisi vain, tuleva kokous olisi vain tämmöinen tarkistusten setviminen. Ei siinä lähdetä uudestaan puhtaaksi kirjoittamaan mitään tarkistuksia. Selvä. Okei. Sitten kohta 18 pyydän ihan suunnattomasti anteeksi. meidän vierailijoiltamme. De, Mm, kohta 17 korjaa puheenjohtaja, kohta, jossa pitäisi puhua Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ja esittelemästä tutkimuksesta ilmastonmuutos, uudet keinot kriisistä irtautumiseksi. Je comprends, je suis un syndicalisme... Rouva puheenjohtaja, minä ymmärrän varsin hyvin, että äh, eläkekysymykset synnyttävät intohimoja ja siinä ylitetään kaikki mahdolliset rajat. Ei ole kyse vain ajasta, mutta yritämme nyt pysyä aikarajan sisällä. Tämän sanottuani niin minä esittelen tämän tutkimuksen. Teille on varmasti eh, jaettu siitä jonkinlainen versio. Pyritän, pyrin lyhentämään puheeni mahdollisimman tiiviiksi, eli pyrin tekemään vain johtopäätöksiä ja yhteenvetoja. Tämä tutkimus oli ensimmäinen laatuaan, jonka EAY on laatinut ilmastonmuutoksesta – ja sen seurauksista työllisyyteen vuodelta 2007. Se sai aika paljon suosiota ja huomiota YK on eri instansseissa tai kansainvälisen työjärjestön instansseissa. Sieltä nousi esille kaksi konseptia. Meidän pitää pystyä ennakoimaan ja meidän pitää päästä ylimenovaiheen yli. Kaksi asiaa olivat tärkeitä ja ne otettiin useasti esille. Se tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutos muutos vaikutti ja synnytti eriarvoisuutta eh, maailman eri alueiden välillä ja eri alueiden sisällä. Tämä sai kansalaisjärjestöt lyömään kan- yhteisiä kantoja yhteen, ja, mm, jossa puhutaan kestävästä kehityksestä ja yhteiskunnallisesta <clears throat> perustasta, koska ilmastonmuutosta ei voi käsitellä, jos ei oteta huomioon yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja, sosiaali- ja ja siihen pitää kytkeä vielä ympäristöongelmat. Tämä oli ensimmäinen konsepti. Sen jälkeen me tein, laadimme tämän tutkimustyön, jossa puhuttiin teollisuuden strategiaongelmista. Tutkimus on laaja, se on tehty hyvin tyhjentävästi sektorikohtaisesti yhteistyössä eri ammatillisten järjestöjemme kanssa Haluaisin ottaa sieltä esille joitakin kohtia. Jos ajatellaan CO2-päästöjen vähentämistä, se on valtava suunnaton haaste. Pitää pystyä todella arvioimaan, että tämä on tämän päivän haaste, mutta myös huomisen haaste uusille teknologioille koko teknologiaverkosto, koko investointi tutkimukseen tulevina vuosina sektorikohtaisesti tulee törmäämään tähän päästövähentämisen haasteeseen. Tämä on aihe, joka koskettaa kaikkia poli- politiikkoja, kaikkia työllisyyteen liittyviä se aspekteja. Sillä on se erityispiirte, että pitää, monet työpaikat muuttavat luonnettaan, muuttuvat. Se tarkoittaa samalla sitä, että meidän pitää ennakoivasti hallinnoida työllisyyskysymystä ja koulutuskysymystä Eli siihen äh, se liittyy siis tutkimukseen ja innovaatiotyöhön myös kiinteästi. Tästä me äh, lähdimme otta, äh, hahmottamaan tämmöisiä keskeisiä suuntaviivauslinjauksia. Me pyrkin, pyrimme ottamaan esille sektorikohtaisesti nämä. Ja tutkimuksesta te huomaatte, siinä on otettu sähköalan, sähkötoimiala, sähköenergia, terästeollisuus. Minä tässä hyppään vähän sivuja eteenpäin aika vauhdilla. Kemia, kemian teollisuus, se alumiini, sementti, lasi, jalostusteollisuus, autoteollisuus, isoloivat materiaalit, eristysmat, eristävät materiaalit ja niihin liittyvä teollisuus. Me on pyrit, pyritty myös tarkas, näkemään, mitä pitäisi tarkastella tarkemmin. Koko tutkimuksesta, olipa kyse mistä sektorista tahansa, voi sanoa, että ne kansainväliset ongelmat kysynnässä ovat huomattavat. Näiden toimintojen kasvu on huomattava koko maailmassa. Ihmiskunnan tarpeet ovat suuret tästä nouseekin kysymys, mikä tulee olemaan vastauksen kehityskulku näihin tarpeisiin. Miksi puhun näin? Se johtuu siitä, että meillä on aika tärkeä haaste Euroopalle, eli meidän pitää pystyä tajuamaan, mikä on huomispäivän kasvuprosentti. Euroopassa se on 30 prosenttia koko maailmassa. Jos me ajattelemme OECDn arvioita, niin vuonna 2050 se on 9 prosenttia. Eli meidän pitää pystyä ennakoimaan, pystyykö Eurooppa olemaan todella teknologinen tärkeä pooli näillä eri sektoreilla kasvukysymyksissä. Miten me, miten me voimme hallita tämän teollisuuden hajauttamisen riskit ja myös kaik- siihen liittyvät hiili päästöt. Nousevat maat ovat tärkeä tekijä ja ne voivat itsessään myös liittyä tähän hiilipäästöongelmaan. Sementti on tänä päivänä tuontitavaraa kolmella kolme prosenttia Eurooppaan. Sitä tuotetaan Euroopan ulkopuolelle, mutta sillä on heikko lisäarvo. Eli Eurooppa tuo tarvitsemansa sementin koska markkinat ovat siirtyneet, monet monikansalliset yhtiöt, ryhmittymät Kiinassa ovat tärkeitä. Lafarge on siellä tärkeä. Tämä sementistä. Meillä on todella aika tärkeä paikantamisongelman arviointi. Meidän täytyy pystyä arvioimaan tämä, koska meidän pitää pystyä myös ennakoimaan tämä uudelleen sijoittaminen, koska siitä syntyvät ongelmat ovat vaikeita. Meidän pitää myös muistaa hiilipäästön vaarat Euroopassa. Tutkimuksesta se käy ilmi, mutta me olemme myös avanneet tutkimuslaboratorioita näissä uusissa nousevissa maissa. Ja sielläkin ollaan myös perustamassa erittäin, perustamassa erittäin tärkeitä organisatorisia rakenteita. Meillä on sitten rahoituskriisi. Le haut degré de financiarisation meidän pitää muistaa, miten, teollis, miten kehitysmaissa teollisuussektori voidaan, teoli, teollisuutta voidaan kehittää voimakkaasti. Sieltä nöysee eri sektoreita kapasiteettia, mitä voidaan kehittää tutkimus- ja kehitys, kehityssektorilla. Voidaan kehittää sitä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Me tällä hetkellä on aika mielenkiintoinen viikko, koska komissio tulee antamaan Montin raportin jälkeen ehdotuksensa tulevaisuuden teollisuuspolitiikasta ja tulevina kuukausina tai oikeastaan lähiviikkoina, koska on kyse joulukuusta, pidetään ministerineuvosto energiakysymyksistä ja ensi helmikuussa energianeuvoston kokous, miten Eurooppa hahmottelee oman energi- energiapolitiikkansa. Meidän pitää katsoa rahoituksellisia kysymyksiä yhdessä ja mitkä, mikä on Euroopan kapasiteetti, jos se haluaa vastata tutkimus- ja kehityssektorin asettamiin haasteisiin. Se on hyvin intensiivisesti kasvavaa, jos ajatellaan energiaa. Tutkimustasot ovat jo aika korkealla. Ei voi vain tyytyä, niin kuin jo vuosien ajan tehtiin Euroopassa, että otetaan esimerkki tiedonvälityksestä ja sanotaan, että pieni on kaunista, small is beautiful tiedonvälityksessä kommunikaatiossa se perustuu teknologiaan. Ja silloin jos puhutaan aalloista, niin aallot ovat ilmainen, ilmaista tavaraa, ilmainen verkosto. Eli me emme ole pystyneet kehittämään sitä tarpeeksi. Emme me puhu tässä samasta asiasta. Vastaus tähän kysymykseen on todella suuren luokan kysymys, kattava jos me haluamme puhua Euroopan talouden säilyttämisestä ja kehitystason säilyttämisestä, niin tämä kysymys on tärkeä. Jos me haluamme määritellä näitä teknologisia, teknologisia kysymyksiä, täytyy pitää mielessä hiili ja avata keskustelu Euroopassa siitä, miten me voimme olla avoimia ja miten voidaan jäljittää. Me olemme ö, avoimia tutkimuksen suhteen. Täällä puhutaan paljon REACH-säännöstöstä pitää löytää, meidän pitää päästä hiilijälkien perälle, jotta voimme parantaa kansainvälistä kilpailukykyä. Mutta mielestäni tämä kysymys kyllä kulkee läpi koko EAYn. Se, me otimme kantaa tähän REACH-säännöstöön, jos puhutaan avoimuudesta ja jäljitettävyydestä ja mitkä, mitkä ovat nämä varotoimenpiteet, no market, no data. Me olemme pitäisi käynnistää prosessi, joka oli vain Euroopan laajuinen maailmanlaajuinen, ja Reach vastasi kahteen asiaan. Jos otetaan ensiksi hiili, ja huomennahan voi olla kyse nanoteknologiasta, niin prosessi on, Reach-prosessi on alkuprosessi mitä enemmän menemme teknologisesti kehittyneempään yhteiskuntaan, sitä enemmän tarvitaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä taloudessa. Jos me ajattelemme verotusta ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja oikeudellista epätasa-arvoa, ne ovat tärkeitä kysymyksiä, eikä meillä voi olla merkittäviä markkinoita. Meillä ei ole hyviä markkinaolosuhteita näissä olosuhteissa, jos emme pidä mielessä näitä kahta argumenttia. Tässä yksi tulos meidän tutkimuksestanne. Meidän pitää tehdä työtä tutkimus- ja kehityssaralla. Siinä pitää edetä nopeammin. Meillä on kaikki ongelmat, jotka liittyvät toimintatutkimuksiin ja ulkostutkimukseen terästeollisuudessa. Me tarvitsemme teknologista perustaa, miten me voimme kehittää niitä. Me tarvitsemme toimialakohtaista, toimialojen välistä yhteistyötä. Jos ajatellaan hiilen varastointia, jos puhumme hiilestä yleensä. Jos otan esimerkiksi hiilen varastoinnin, niin kyllä me kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, siitä oli epäilystäkään. Kiina, Intia ja Yhdysvallat käyttävät miljoonia dollareita tutkimustyöhön, miten varastoida hiiltä. Miten varastoidaan ja siepataan hiiltä. Maailman energiatarpeet ovat suunnattomia ja jos me haluamme vastata väestön tarpeisiin, ei voida ajatella vain eurooppalaisittain, joilla on hyvä, jolla on riittävä hiilivaranto, joka voi hallinnoida hiilen kulkua, mutta koko ihmiskunnalla ei ole riittäviä varantoja, varastoja. Eli me tarvits, meidän pitää antaa hyvä vastaus, jos otetaan ongelma hiilen varastoinnista. Iso-Britanniassa siellä on tehty syventävää tutkimustyötä. Meillä on esimerkkiä myös Saksasta. Ja vaikka ongelma on äärimmäisen vaikea tässä varastossa, niin se on vakavasti otettava kysymys, jossa kestävyys ja, ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on kuitenkin vielä tämän päivän kysymys. Jos me ajattelemme tätä ylimenovaihetta, niin se on kuitenkin ihan oikeudenmukainen. Meillä on jotakin parametreja, joita, jotka pitäisi ottaa huomioon. Me puollamme asia, josta EAY on tehnyt päätöslauselman. Siinä on kyse hiilidioksidipäästöistä, uusiutuvien energiavarojen käytön kasvattamisesta, energiatehokkuudesta, sen monipuolistamista ja miten voidaan hallinnoida muutoksia – jos me haluamme hyvän ylimenovaiheen, oikeutetun ylimenovaiheen tai siirtymävaiheen, niin nämä kysymykset mahdollistavat hyvän työllisyyspolitiikan, laadukkaan työllisyyspolitiikan nimenomaan Euroopassa. Mutta ei, mikä, ei mikään ole varmaa. Se ei ole varmaa, että työpaikat kehittyvät paremmin Euroopassa. Voin antaa tästä esimerkkejä tuuli, tuulivoimatuotannosta suurin määrä tuotetaan Kiinassa. Tästä tehdään tutkimusta. Ammattiliitto on tehnyt tästä tuotteesta, tuulienergiatuotteesta, joka, jotta siitä tulisi kestävämpää. Se on niin <clears throat> vaarallista, että ei voi tehdä enemmän kuin kolme viikkoa työtä yhtäjaksoisesti tämän tuotteen ympärillä, mutta Kiinassa äh, voidaan ajatella, jos se on Kiinassa, mutta voidaan ajatella, että se ei ole meidän toimivaltaamme. Sähköpattereita tuotetaan Kiinassa, eli kaikki keskeisin energiateollisuudesta, energiatuotannosta tapahtuu Kiinassa. Ei meillä mitään Kiinaa vastaan, mutta meidän pitäisi puhua missä olosuhteissa, miten siellä tuotetaan näitä. Meidän pitää paikantaa nämä <clears throat> sertifioidut työpaikat, mutta voin antaa teille toisenkin esimerkin energiatehokkuudesta – mitä potentiaalia energiatehokkuudessa Euroopassa se on huomattava. Työllistävä, esimerkiksi työllistävä vaikutus rakennusteollisuudessa on tuntuva. Jo sanoin sen täällä aikaisemmin, jos me haluamme lyödä luoda työpaikkoja rakennusteollisuuteen, silloin pitää noudattaa perussääntöjä avoimuudessa. Meidän pitää noudattaa, koska rakennusteollisuudesta löytyy ehkä eniten pimeitä työpaikkoja. Se on kaikista eniten, siellä se on suurin rahapesupaikka ja siellä on eniten korruptiota, olipa kyse mistä maasta tahansa. Eli jos me halua, vaadimme laadukkaita työpaikkoja tälle sektorille, niin se on vaatimus, joka on tärkeä, mutta siihen pitää, pitää myös tää, muistaa myös työn luonne, työn laatu ja työolosuhteet. Me tarvitsemme yhteiskunnallista vuoropuhelua ja siihen sopivat puitteet. Me elämme historian hetkiä, jossa Eurooppa voi luoda hyvät kehitysolosuhteet, hyvän tasapaino-olosuhteet, jos ajatellaan normeita, normien vaativuutta ja normien noudattamista, jäljitettävyyttä. Nämä puitteet ovat ne, joita me olemme vaatineet jo komissiolla, komissiolle. Niistä keskustellaan, jotta saisimme hyvän yhteiskunnallisen vuoropuhelun puitteet. Jos parlamentti haluaa, niin se voidaan myös avata parlamentin ja ja työmarkkinaosapuolten välillä. Me olemme käynnistämässä yhteistä tutkimusta työmarkkinaosapuolten ja työn, siis työnantajan työntekijäedustajien puolelle tästä ilmastonmuutoksesta, työllisyydestä, me olemme sitä mieltä, rahoitusongelmat ovat keskeisiä, jotta voimme taata hyvän siirtymävaiheen, olipa kyse sitten ennakoivasta hallinnasta tai koulutuksesta. Meillä on toinen aihe, joka tänä päivänä meistä on keskeinen, että me tarvitsemme meidän pitää saada paremmat työpaikat, meidän pitää paremmin toteuttaa REACH-säännöstöä, parempaa tietoa tarjolla työpaikoista. Meidän pitää ajatella myös, meidän pitää tietää, mitkä seuraukset ovat REACH-säännöstöllä, mikä teknologia siihen liittyy. Meidän pitää mistä, mikä, jos, jos tässä lähdetään ö, monipuolistamaan jo olemassa olevia hyvin monimutkaisia tuotteita. Ilmastonmuutoksesta tulee ilmastonmuutoksesta ja uusien teknologioiden käyttö tulee erittäin tärkeä tekijä työturvallisuudelle ja työ, työturvallisuudessa ja työsuojelussa. Sen jälkeen on puhuttu, sen jälkeen puhutaan uusiutuvista energiasta, jota me puollamme, sen kehittämistä. Voidaan myös nähdä autoteollisuudessa, että tarvitaan neuvotteluja tulevasta kehityksestä. Ollaan Tällä hetkellä sielläkin eletään hyvin tärkeää ylimenovaihetta hybridi ja hybridiautoja ja muita, muita muilla tavalla moottorisoituja vaihtoehtoja, mutta me myös olemme mukana seuraamassa tätä kehitystä. Sielläkin on tulossa tärkeitä muutoksia, jos otamme sitten hiilisektorin. Eurooppa tarvit, Euroopan tarvitsisi tuntea paremmin kunkin maan nykytilanteen. Ei voida puhua ilmastonmuutoksesta ja energiasta ja vuodesta 2009, anteeksi 2009. Me emme saa aliarvioida eurooppalaisen energiajärjestelmän eurooppalaista energiajärjestelmää. Tästähän meillä oli esimerkki Puolasta. Meidän pitää todella tietää, minkälainen minkälaista kohesiota tai yhtenäväisyyttä me haluamme tarjota. Ei voi pyytää vain yhdeltä maalta, että se tuottaisi 90 prosenttia energiastaan hiilellä ja sitten antaa sille, jättää sille yksin vastuu muuttaa koko teollisuuskantansa. Eurooppa hän lähti liikkeelle hiili- ja teräsyhteisöstä. Siinä, on puhuttu, siinä puhuttiin jo yhteistyön vastuusta ja velvollisuudesta. On puhuttu myös rahoitusavusta. Se on yhä tärkeä apu. Minä halusin puhua lyhyesti näin. Tämä esitte, esitys, tutkimus on paljon monimutkaisempi, kattavampi kuin se, mitä tässä yritin sanoa. Minä yritin puhua lyhyesti, vaikka en ehkä siinä ihan onnistunutkaan. Euh, Kiitos tästä esityksestä tälle valiokunnalle. Se on ihan keskeinen keskeisen tärkeä, koska sen myötä me voimme todella lähteä heti keskustelemaan, mutta olen pahoillani, että kaikki valiokunnan jäsenet eivät ole läsnä kuulemassa teitä tästä strategiasta, linjauksista ja miten voidaan konkreettisesti hyödyntää. Mehän puhumme usein teoreettisesti, mutta tämä oli hyvin käytännönläheinen näkemys jos tulkeille sopii, niin me voimme ylittää ehkä hieman meille myönnettyä aikaa. Ei liikaa, ei liikaa. Rova Schröter ja sitten edustaja Steinrock. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Ähm... Kiitoksia tästä alustuksesta. Tämä jatkaa keskustelua mietinnöstä, joka koski vihreitä työpaikkoja. Siinä, suht- siinä yhteydessä keskusteltiin paljon siitä, mitä nytkin erityisesti yhteiskunnalliset puitteet vuoropuhelulle, niiden laatiminen, sitä, sitähän puhuttiin hyvin konkreettisesti, sanoittiin, että on oikein hyvä esimerkki blue-green asia Yhdysvalloissa, jossa ympäristöjärjestöt ja yritykset ovat yhdessä yrittäneet päästä tässä menestyksekkääseen strategiaan ja olisi hyvä, jos ottaisimme tämän mukaan. Yksittäisiäkin elementtejä olemme käsitelleet yksityiskohtaisesti mietinnössä. Ja se, mikä myös on tärkeää tässä mietinnössä, on se, että yritimme katsoa ei pelkästään uusia toimialoja, vaan kaikkia aloja. Ja juuri kuvata tämä muutos ja mikä tässä muutoksessa on tarpeen. Erityisesti kysymys jatko koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta, että sillä on tärkeämpi rooli tulevaisuudessa, että työntekijöitä ei vain sysätä syrjään, vaikka heillä olisi perinteisillä aloilla hyvin tärkeitä ammattipätevyyksiä saavutettuna. Te puhuitte juuri energiaintensiivisistä aloista. Siellä on myös sellaisia toimia, joilla energian käyttöä prosessissa voidaan vähentää, on myös pilottiprojekti esimerkiksi terästeollisuudessa – siellä ajatus siitä, että vähemmällä energialla saadaan terästä tuotettua. Sanotaan, että tässä on terästuote esimerkiksi pyöriin, jossa sitten innovatiivisesti voidaan innovatiivisesti vähentää energian käyttöä tuotantoprosessissa. Näitä asioita voitaisiin edelleen jatko kehittää. Minähän olen miettinyt jatkotyössä ollut ammattiyhdistysliikkeen kanssa uudelleen perustetussa työryhmässä. Siellä oli lasiteollisuus. Edustaja sanoi, että jatkakaa laki lainsäädäntöprosessin kanssa koskien näitä energiatehokkuustoimia, koska sieltä on tullut meille suurta tuotannon kasvua ja se osoittaa, että tästä transformaatiosta hiili- ja hiilidioksidi eh, sellaiseen teollisuuteen, joka, joka tuottaa vähän hiilidioksidipäästöjä, niin siitä voidaan saada tuotanto, suurempaa tuotantoa ja voittoja tuotantoprosessissa. Haluaisin mainita, että niistä asioista, joita meillä oli mietinnössä mukana, nimittäin oikeus jatko- täydennyskoulutukseen kaikille, niitä kaikilla aloilla olisi mahdollisuus sopeutua tähän transformaatioon. Ja tämä on tällainen klassinen tehtävä minun näkökulmastani ammattiyhdistyksille taistella tämän puolesta. Kiitoksia. Madame Steinrück, ensuite je dirais... Rouva Steinrück, ja sen jälkeen minä voin sanoa, jos joku vielä haluaa käyttää puheenvuoron, ei siltä näytä. Rouva Steinrück. Äh, voin yhtyä paljon siitä, mitä Rouva Schröter sanoi. Kiitoksia ammattiyhdistykselle tästä selvityksestä. Mielestäni on tärkeää, että käsittelemme asiasta laajasti, teemme johtopäätökset ja katsomme myös yksittäisiä aloja tarkemmin. Ammattiviimisenä aktiivisena osallistun, olen seurannut kemian ja autoteollisuuden muutoksia vaalipiirissäni ja ollut siinä mukana ja keskustelen paljon myös tästä konfliktista, jonka teollisuuspolitiikka tuo tullessaan tulevaisuudessa. Tässä olen kiitollinen siitä, että ammattiyhdistykset korottavat ääntään ja ehdottavat, siitä, ehdottavat tietä tulevaisuuteen. Minulle on tärkeää, että tämä rakennemuutosprosessi on sellainen asia, jota työntekijöiden edustajat aktiivisesti seuraavat. No, sitten muuttuneet vaatimukset, täydennyskoulutus, sillä on erityistä merkitystä meille – Mekin olemme keskustelleet vihreistä työpaikoista yhdessä eräs asiakirjassa hyvin tarkasti ja osaltamme myös jatkokeskusteluihin tarvitsemme vihreiden työpaikkojen menestyksekästä hallinnoimista ja tavoitekonfliktit ja kun niin, täytyy katsoa näitä laajemmin näitä asioita. Kiitos. Minä kommentoisin neljä asiaa. Jos on kyse Kiinan sitoumuksesta, niin ei koskaan sitä korosteta tarpeeksi. Ei saa olla mitään harhakuvitelmia, että me olemme löytäneet uuden taikasauvan työllisyys luomiselle. Onko se tämä vihreä työllisyys pitää pitää myös, että niiden pitää olla kunnollisia, kelvollisia työpaikkoja. Meidän pitää myös muistaa mikä on Kiinan strategia. Ei se tarkoita sitä, että ne olisivat aina samaa mieltä tai olisivat sopusoinnussa kansainvälisten sopimusten kanssa Kopenhaminan, Kööpenhaminan epä, epäonnistumisen jälkeen. Mutta meidän pitää vain säilyttää kilpailukykymme näiden teollisuuden alojen kanssa. Meidän pitää ajatella ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä, silloin voi nostaa ongelmia. Toinen asia, josta haluaisin puhua, on koulutus. Mielestäni todellisuus siellä kentällä maaperällä ja mitä me usein sanomme, että meiltä puuttuu isot energiastrategiset linjaukset jos ajattelemme asuntokannan muuttamista ja uusimista, niin se tarkoittaa sitä, että koulutusta pitäisi todella uusia, laajentaa, sitä pitäisi todella tiivisti levittää PK-yritysverkostoon, koska sieltähän puuttuu aika pahasti tämä liikkuvuus, jonka avulla voitaisiin moninkertaistaa investointeja. Kolmas on kyse hiilen taksoittamisesta. Minä olen ehtinyt katsoa paljon teidän kirjoittamaanne tekstiä. Siellä on ihan perusteltua, mutta täällä ei ole paljon puhuttu mistään energiapaketista tai energiakokonaisuudesta. Jos me haluamme muuttaa käyttäytymismalleja, jotta pääsemme alle 20 prosentin energiakulutuksessa, niin ehkä hinta tekijänä voi olla hyvä, mutta se mikä hämmästyttää, jos nostetaan energiahintaa, niin siinä sitten itse asiassa kajotaan johonkin ja se vaikuttaa perheiden tulotasoon ja sitten se taas vaikuttaa progressiiviseen veropolitiikkaan, koska kaikista alhaisimman verotulon äh, tulotason perheet maksavat usein, usein enemmän asuntokustannuksia, verot, energia- tai lämmityskustannuksia. Miten me voisimme sitten viedä eteenpäin tätä hintapolitiikkaa, jotta sillä olisi todella tuntuvia huonoja seurausvaikutuksia joidenkin perheiden tulotasoon. Eli tämä energiakysymys pitäisi saada tasapainotuksesti kaikkien sosiaalisten, taloudellisten ja rahoituskustannuksellisten tekijöiden kanssa minä haluaisin vielä vedota teihin, kun te olette täällä läsnä. Minä haluaisin puhua hiilikaivoksista, jotka eivät ole kilpailukykyisyyksiä. Ei se liity välttämättä tähän ilmastonmuutokseen esityslistaan. Mutta puhun tässä Saksasta ja Espanjasta, koska mehän olemme käynnistäneet keskustelin, ovatko valtion tuet vielä perusteltavia, pitääkö niitä säilyttää näille kaivoksille, jotka komissio on ehdottanut vuodelle 2014. Ja tästä käynnistetään neuvostossa keskustelu. Ainakin jotkut jäsenvaltiot haluavat muuttaa tämän vuoden vuodeksi 2018 ja parlamenttikin aikoo kyllä liittyä tähän keskusteluun, ainakin tämä valiokunta. Eli minä halusin hyödyntää teidän läsnäoloinen puhumasta tästä asiasta ja kertomalle teille tästä ja kiitos vastauksista. No, oui. Merci de, de vos questions. Kiitos kysymyksistä. Koulutuksesta, ammattikoulutuksesta. Meidän pitää puhua samaa kieltä ja olla yhtä mieltä. Jos puhutaan ilmastonmuutoksesta ja työllisyydestä, minä puhun tästä ennakoivasta työllisyyspolitiikan hallinnoinnista ennakointi edellyttää parempaa koulutusta. Eihän, se muuten, eihän siinä ole muuten mitään hyötyä tai järkeä, mutta tästä nousee ongelma. Korostan sitä paljon. Täällä on puhuttu vihreästä työllisyydestä, mutta ei voi puhua vain vihreiden työpaikkojen välityksellä, tehdä työpaikoista epävakaita lyhytaikaisia. Emme me saisi kiihdyttää tätä lyhy, näiden lyhyiden työsuhteiden tai epävakaisten työpaikkojen olemassaoloa ei myöskään pidä asettaa, tehdä mitään vastakkainasettelua vihreiden työpaikkojen ja muiden työpaikkojen välillä, rouva puheenjohtaja. Minä luulen, että OECD on juuri tehnyt tutkimuksen julkisti sen pari viikkoa sitten. Jos puhutaan ulkomaisista investoinnista, niin silloin otetaan huomioon teollisuuden rakenne huomispäivän haaste on työpaikkojen vihertyminen. Meidän pitää myös ajatella uusiutuvat energiavarat ja nanoteknologia. Meidän pitää ajatella uusiutujen luonnonvarojen voimaa ja valtaa. Me emme ole vielä siinä tilanteessa. Jos me hyväksymme tämän idean, niin kaikki työpaikat ovat silloin kyseessä. Tässä on myös vaaratekijänä se, että tässä pyritään saattamaan vanhat työpaikat vähän vanhanvaikaisiksi tai jopa naurunalaisiksi. Varo, meidän pitää varoa käyttämästä tiettyjä muotoja. Tämä on hyvin markkinahenkinen yhteiskunta, mainoshenkinen yhteiskunta, koska tässä myös synnytetään ehkä huolestumista eikä mitään tarvittavaa dynaamisuutta. Äh, meidän pitää sanoa, että tässä on kyse kaikista työpaikoista, että kaikki työpaikat voivat vihertyä. Sen jälkeen tulee työpaikkojen ja teollisuussektoreiden muutosprosessi, ylimeno, siirtymävaiheprosessi, mutta meidän täytyy taata parhaan mahdolliset olosuhteet, eli meidän pitää pystyä ennakoimaan. Tästä on keskusteltu, keskustellaan komission kanssa ja Belgian puheenjohtajakauden aikana, äh, jotta luodaan eurooppalaiset puitteet tälle ennakoivalle toiminnalle. Me tarvitsemme instrumenttia, jonka avulla voimme e, tarkastella tätä ennakointia, missä olosuhteissa se voisi tapahtua. Ja me, meillä pitää olla myös yhteiskunnallinen ja sosiaalinen visio. Meidän pitää tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Tästä puhutaan energiapäätöslauselmassa ja me tästä on tulossa myös joulukuussa ministerineuvoston kokous ja 24. päivä helmikuuta on valtionpäämiesten energiakokous. Me 24. päivä marraskuuta Belgian puheenjohtajan maan toimesta puhutaan, tehdään, järjestetään kokous, jossa puhutaan energiahinnasta ja energiapolitiikasta. Jos me rupeamme nostamaan energian hintaa, niin silloin kaikista köyhimmälle väestönosalle siitä tulee todellinen ongelma. Energiatehokkuus, uudistamiset voivat olla todella ongelma, suuren luokan ongelma kaikki jos me puhumme energiapaketista, niin meillä on myös ongelma tästä pitää käydä vakava keskustelu, mikä on energian hinta ja missä olosuhteissa hinnat kehittyvät. Hiilestä muutama sana. Mitkä ovat ylimenokauden toimenpiteet? Puhun tässä AY-ihmisenä. Minulle esitettiin kysymys, niin minä pyrin löytämään vastauksen, mutta muistakaa, että puhun AY-ihmisen suuna, Sanna. Mutta en puhu puhu tässä niin kuin eräs tunnettu kuuluisa ranskalainen poliitikko, että se ei ollut hyvä, se ei ollut se kysymys, mutta annan kuitenkin vastauksen. Mm, mutta tilanne on aika vaikea monissa maissa, ainakin Espanjassa tilanne on hyvin kireä ja jännittynyt, jos ajatellaan työmarkkinatilannetta, työllisyyttä ja työttömyyttä koska Espanjan kokonaisvaltainen muutostilanne on monimutkainen, miten siellä voidaan ennakoida lyhyen aikavälin toimenpiteitä. Joka tapauksessa jos ajatellaan hiiltä, sen synnyttämää ongelmaa siitä on metodi, jonka, joka käynnistyi jo aikoja sitten, mutta me tarvitsemme energiaa. Me jokin aika sitten sanottiin, että me tarvitsemme energiaa poliittista lähestymistapaa jos me haluamme olla solidaarisia ja taata yhtenäisen toimintamuodon. Jos meillä ei ole mitään, jos meillä ei ole solidaarisempaa toimintatapaa, niin ongelmia tulee yhä lisää. Minä kävin keskusteluja edellisen komission edustajan kanssa, jos puhuttiin energian vapauttamisesta, silloin puhuttiin, että kaasumarkkinat eivät toimineet normaalisti. Jos neuvotellaan Gazpromista, niin se oli aivan mahdoton tilanne esimerkiksi Liettualle ja Virolle, eli kaasun toimitusvarmuus oli silloin jo hankala. Meillä on ylimenovaiheen ongelmia, meillä on muutospaineongelmia, meillä on myös tutkimus, investointiongelmia. Se on ongelma Euroopalle mittakaavassa, joka liittyy energiatilanteen energiatilanteen sisäiseen muutokseen. Tämä ei välttämättä, nämä eivät välttämättä aina kiinnosta rahoitusmarkkinoita. Eli me tarvitsemme kyllä pitkän aikavälin politiikkaa, jos ajatellaan suhdannepoliittisia toimenpiteitä. Kiitos tästä vastauksesta. Varmasti saamme paljon siitä innostusta jatkokeskusteluille. Ja me kiitämme paljon teidän panostanne tähän Euroopan parlamentin tämän valiokunnan keskusteluun. Me lopetamme nyt keskustelun. Kiitän suunnattomasti tulkkeja, että jaksoivat jaksaa kokouksen loppuun asti. Ja seuraavan kerran tapaamme 8. ja 9. marraskuuta. Kiitos.